So, liebe no niin, parhaat kollegat. Toivotan teidät nyt tänä aamuna sydämellisesti tervetulleeksi tähän kokoukseen. Niin kuin näette, Malcolm Harbour ei ole tänään johtamassa puhetta. Hän pysi minut korvaamaan itsensä, koska on tänään poissa. Hän on osallistumassa erääseen konferenssiin ja koska kaikki varapuheenjohtajatkin ovat poissa, niin minua on nyt pyydetty johtamaan kokouksessa puhetta. Toivon kuitenkin, että saamme työt tehtyä hommat hoidettua ja nyt meillä on tietenkin tilaisuus käydä aivan mainioita keskusteluja, koska jäseniä on aika vähän paikalla, niin paikalla oleville puheaikaa jää tietenkin paljon enemmän. Eli yritetään nähdä näitä, katsoa näitä asioita myönteiseltä kannalta. Haluan ilmoittaa teille, että eilisessä koordinaattorien kokouksessa ensimmäisen käsittelyn sopimus liittyen Rova Komin ää, mietintöön, joka liittyy nimikkeistön standardisoimiseen, niin tästä käytiin aika pitkä keskustelu. Ja päätettiin, että käynnistetään yritys ensimmäisen käsittelyn sopimuksesta neuvoston kanssa, koska neuvosto näyttäisi olevan, olevan valmis etenemään tässä asiassa. Mehän äänestämme tänään kahdesta asiasta ja äänestämme sitten tästä kolmannestakin nyt ja ehdottamme todella tätä sopimusta. Me tarvitsemme siis sellaisen äänestystuloksen, että 21 ääntä valiokunnasta puoltaa ehdotusta. Ja näin tämä ensimmäisen käsittelyn sopimuspyrkimys voidaan käynnistää. Tämä tiedoksenne. Muistutan teitä myös siitä, että ennen kuin aloitamme äänestykset, niin kerron tästä vielä sitten uudelleen ennen äänestyksiä, niin että nekin kollegat, jotka nyt vielä eivät ole paikalla, ovat sitten ajan tasalla. No niin, ensimmäinen esityslistan kohta tänään, ja nyt tämä on kyllä melkein vähän noloa, koska olen tänään paitsi puheenjohtaja, myös koordinaattori ja esittelijä. Mutta näin tämä sattuma nyt on asian hoitanut. Ja näin ollen, hyvät naiset ja herrat, käsittelemme nyt ensimmäiseksi Gebhardin lausuntoa peruspankkipalvelujen saatavuudesta. Ja nyt annan itselleni valmistelijana puheenvuoron. En tässä nyt ehkä mainitse, ketkä varjoesittelijät ovat paikalla kun he eivät myöskään paikalla ole. Toivon, että he tänne saapuvat, mutta meidän täytyy nyt kuitenkin aloittaa kokous. Ja muistutan myös, että tämä kokous lähetetään suorana lähetyksenä internetin kautta. Ja näin ollen eh, tervehdin myös kaikkia katsojia ja kuulijoita, jotka näin ovat kiinnostuneita tämän valiokunnan työstä. Onpa mukavaa, että olette seuraamassa tekin tätä kokousta. No niin, Ehdotus on saanut kaikkiaan 87 tarkistusta. Tarkistusta, joita kaikkia pidän erittäin kiinnostavana ja useimmat ovat myös sen suuntaisia, että ää, niitä ei ole ollenkaan vaikea nivoa mukaan tähän työhön tai sulauttaa tähän tekstiin. Tässä on nyt kyse siitä, että Euroopan unioni pyrkii huolehtimaan siitä, että joka, jokaisella ihmisellä Euroopan unionissa on oikeus avata ihan tavallinen peruspankkitili, jonka kautta hän voi hoitaa rahaliikennettään. Tilanteet jäsenvaltiossa ovat e- hyvin erilaisia. On maita, kuten Bulgaria ja Romania, joissa lähes puolella kansalaisista ei ole mahdollisuutta avata pankkitiliä. Ja Saksassakin on kolme miljoonaa kansalaista, joilla ei tätä mahdollista pankkitilin avaamiseen ole, ja tässä asiassa meidän toden totta on edettävä. Haluaisin kuitenkin selvästi korostaa, valiokunnassa on käyty aiempia keskusteluja. Kyse on siis oikeudesta pankkitiliin, ei suinkaan velvollisuudesta pankkitiliin. Eli jos kansalainen pankkitilin haluaa jättää avaamatta, niin näin voi tehdä. Tiliä ei tarvitse avata. Mutta toisaalta kansalaista ei myöskään saa estää avaamasta pankkitiliä mitään esteitä tälle ei saa olla. Ei esimerkiksi se, että vaikkapa opiskelija haluaa mennä opiskelemaan toiseen jäsenvaltioon tai että jollakulla on liian vähän rahaa. Tämä ei suinkaan saa olla esteenä. Eilen illalla keskustelin varjoesittelijöiden kanssa, kollegojeni kanssa. Tapasimme käydäksemme läpi näitä 87 tarkistusta. Ja nyt olemme eh, valmistelleet kymmenen kompromissitarkistusta. Ne ovat nyt poliittisten ryhmien käytettävissä, jotta poliittiset ryhmät voivat niistä sisäisesti keskustella, että hyväksyvätkö vai eivätkö. Voisin tässä nyt hiukan valottaa tätä asiaa. Yksi asia ovat kustannukset, joita kansalaisilta voidaan vaatia. Ja tähän liittyen sain koko joukon hyvin kirjavia tarkistuksia. Yhtäältä todetaan, että että pankkitilin on oltava aina maksuton. Ja toisaalta taas sain tarkistuksia, joissa todetaan vähimmäismak tai vaaditaan vähimmäismaksua. Minun ehdotukseni keskustelun kuultuani ja siihen osallistuttuani on nyt se, että Äh, näiden äh, pankkitilien tulisi olla, jos mitenkään mahdollista, maksuttomia, tai jos ne ovat maksullisia, niin näiden maksujen täytyy olla, mitä se nyt saksaksi onkaan, reasonable. Hmm. Niin, ehkäpä te nyt ymmärsitte tämän saksan sana, ei nyt tule mieleeni, mutta no, joka tapauksessa tarkoitan sitä, että nämä ää, äh, pankkitilien hinnat eivät saa olla liiallisia, että niiden täytyy olla jotenkin järkevällä tasolla puhuja toteaa, että kun käyttää niin kovin monia kieliä, kuten englantia ja ranskaa ja saksaa, niin joskus kaikki sanat eivät tule mieleen. Niin, kyse on nyt siitä, että miten huolehdimme siitä, että voidaanko esimerkiksi pankkitilin avaaminen kieltää, jos on tuomio vaikkapa rahanpesusta tai terrorismin rahoittamisesta ja keskusteltiin ylipäätään siitä, että tulisiko tämä aihe tässä tekstissä ylipäätään ottaa esiin, vai pitäisikö viitata mahdolliseen lakitekstiin olemassa olevaan lainsäädäntöön. Ja päätimme sitten, että viittaamme olemassa olevaan lainsäädäntöön, että näissä tapauksissa tietenkin tilin avaaminen voidaan kieltää, jotta voidaan estää se, että tällä, tällä tavalla takaoven kautta pestään rahaa tai rahoitetaan terrorismia. Tämä on luonnollisesti hyvin tärkeä kysymys, jota emme saa unohtaa. No, sitten keskustelimme hyvin tärkeästä kysymyksestä siitä, että tällaisen peruspankkitilin, tavallisen pankkitilin suhteen pankkeja ei voida velvoittaa tarjoamaan mitään vakuutuksia tai vastaavia, eikä pankki saa vaatia esimerkiksi tili, tilin vakuuttamista, vaan kyse on todella aivan tavallisesta pankkitilistä, johon ei saa muita palveluja sitoa. Kun puhutaan tällaisesta tavallisesta perus pankkitilistä ja ajatellaan kansalaisen suhdetta äh, valtioon, niin äh, tällainen henkilö, joka haluaa avata pankkitilin, niin hänellä täytyy olla jonkinlainen suhde tähän maahan, mutta miten tämä sitten todistetaan? Mehän haluamme todella estää, että ei tapahdu niin kuin jotkut opiskelijat ovat kertoneet, että heiltä vaaditaan jotain todistuksia ja jos esimerkiksi äh, haluaa opiskelumaassa vuokrata asunnon, todetaan, että voi. Ähm, tilin avaaminen, tai vuokrasopimuksen tekeminen ei ole mahdollista, koska ei ole pankkitiliä, ja pankkitilin avaaminen taas ei ole mahdollinen, koska ei ole osoitetta. Eli tämä on tällainen noidankehä, ja nyt yritämme ehdottaa sellaista sanamuotoa, joka tämän tyyppisen ongelman ratkaisisi. Kiinnostaa sitten kuulla, että mitä varjoesittelijät ovat tästä mieltä. Sitten tällainen vaihtoehtoinen kiistojen ratkaisumenettely. Ja tästä ollaan käymässä keskusteluja. Lainsäädäntömenettelyhän on tällä hetkellä käynnissä, joten me emme voi nyt sitä lähteä ennakoimaan. Pohdin tässä juuri, että olenko unohtanut jotakin, mutta varjo esitteli, että varmasti voivat muistuttaa, jos jotakin on unohtunut, jotain tärkeää. Joten nyt haluaisin kovin mielelläni antaa puheenvuorot kollegoille. Ensin tietenkin varjoesittelijöille. Ensin EPPn varjoesittelijä Hans-Peter Mayer ei ole paikalla, mutta herra Engel on hänen äh, varamiehenään täällä. Olkaa hyvä. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Edustan tänään Mayeria. Ja sitten Puhun myöskin saksaa. Tämä sana, jota haitte aikaisemmin, se oli varmaan vernünftig, eli niin kuin järkevä. Ja Mayer pyytää sanomaan teille seuraavaa. Kompromissitarkistuksista EPP pystynyt hyväksymään. Me haluamme myöskin tukea tällaista perustilia, joka olisi maksutonta, jossa on kohtuulliset kulut. Eli kohtuulliset, sekin on toinen sana, jota voitaisiin tässä kohtaa käyttää. Täytyy kuitenkin olla realistisia ja pankkien ei pidä saada mitään voittoa näistä perustileistä, mutta ei tietenkään voida velvoittaa, että pankit tekevät näistä tileistä täysin maksuttomia. Tämä koskee kaikkia. Eli silloin pitää olla myöskin etämaksut ovat mahdollisia esimerkiksi kännykästä tai internetistä voi hoitaa esimerkiksi maksuja. Vaikka enemmistö tätä haluaa, mikä kuitenkaan ei ole Hans-Peterin kanta, niin ei voida puhua maksuttomista tileistä. Ja kompromissa sanotaan, että tilin pitää olla maksuton tai kulujen pitää olla kohtuullisia ja tätä ei pitäisi muuttaa. Eli myöskin kohtuulliset maksut ovat mahdollisia näiden tilien osalta. Lisäksi tässä puhutaan yksittäisistä ryhmistä tai sosiaalisesti heikommista ryhmistä, eli opiskelijat, kausityöläiset ja niin edelleen. Ja EPP tukee tätä. Ja tämä voidaan kerran mainita johdatosan kappaleissa, eli kaikille sosiaalisesti heikommille ryhmille syrjimättä ketään. Eli tämä voidaan säilyttää johdatosan kappaleessa B. Tietysti täytyisi poistaa tiettyjä osia Gebhardin luonnoksesta, ja me teemme sitten tarkistuksia sen suhteen. Sitten lopuksi, nyt tänä aamuna mennäänkin nopeasti, eli kuluttajat voivat vastustaa sitä, että tilin avaaminen on mahdotonta. Eli kuluttajalla pitää olla valitusoikeus. Mutta sitten tässä on puhuttu näistä joukokanteista ja se menee jo liian pitkälle. Tällaiset kysymykset eivät kuulu tähän mietinteen. Muut asiat pitää hoitaa sitten. Mikä tämä RL muuten mahtaa olla? En tiedä, mitä se tarkoittaa. Iso R, iso L. Eli tästä on päätetty. Ai, se on, tarkoittaa direktiiviä. Selvä. Ja siinä direktiivissä on sitten yksityiskohtaisemmin määritelty näitä asioita. Eli tässä on vielä mainittu tämä joukokanne, mutta se nyt loogisesti ei ole mahdollista, koska Tässähän kyse on yksittäistapauksista. No sitten kymmenen kompromissitarkistusta. Niitä voitaisiin joka parantaa, mutta jos tehdään pieniä muutoksia, niin sitten EPPkin voi tukea kaikkia näitä kompromissitarkistuksia. Kiitos. Kiitokset teille, herra Engel. Ja kiitos myös siitä, että muistutitte minulle, mitä nämä kaikki saksan kielellä oikein ovatkaan nimeltään nämä eri sanat. Se oli suureksi hyödyksi. Ei tässä varmasti suuria ongelmia ole edetä asiassa. Ja nyt liberaaleista Ulle Schmidt, olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Yritän eh, olla tässä nyt eh, itseni, vaikka tämä on vähän vaikea. Minun mielestäni tämä mietintö on hyvin, hyvin laadittu. Minä sanoin tämän silloin jo illalla, kun keskustelimme asiasta. Olen itse asiassa näiden kompromissien takana. Me olemme käyneet keskusteluja eh, siitä, kuinka raskashoitoinen tämä olisi pankeille ja minkälaisia mm, taloudellisia riskejä pankit ottavat tässä asiassa. Tämä on sellainen peruskysymys minunkin kannaltani. Tämä ei ole mitenkään ristiriitaista. Jos me ajattelemme, että pankkitiliin on oikeus kuluttajalla sisämarkkinoilla, joita me nyt haluamme rakentaa. Jos me olemme sitä mieltä, niin meillä täytyy mielestäni olla sellainen mahdollisuus, että kaikki saavat sellaisen avata. Siksi meidän pitäisi lisätä eh, joitain tiettyjä rajoja tänne niille ihmisille, jotka sellaisen tilin haluavat. On vahinko, että jäsenvaltiot ovat tehneet niin vähän tehdäkseen tämän mahdolliseksi kansalaisille. Jos me haluamme tekstin, jonka taakse voimme kaikki asettua, niin kaikkein tärkein asia minun mielestäni on tämä saksaksi angemessen vernünftig, järkevä, sopiva siis järkevä, reasonable, kuten teidän tekstissänne on alun perinkin ollut, niin meidän pitäisi päästä tästä sanamuodosta sopuun. Mitä, mitä Maijer juuri Engelin kautta äsken otti esille, se on nimenomaan se oleinen kohta. Jos me joudumme keskustelemaan mm, pankkien kanssa ja pankkiyhdistysten kanssa jälkeenpäin, niin meidän täytyy tietää, mitä me sanomme. Toinen tärkeä asia mielestäni on se, että millä perusteilla tällaisen tavanomaisen pankkitilin saa. Täällä käytiin keskustelua tällaisesta osoitetusta yhteydestä, demonstrated connection, mutta mielestäni tällaisen perustaminen pitäisi olla niin helppoa kuin mahdollista. Tällaista minä toivon. Ja tätä minä ehdotan. Tässä on nyt kysymys, eh, kysymys, joka kohdistuu Euroopan unionille. Sitten toinen asia on jo kysymys, joka kohdistuu jäsenvaltioille. Voidaanko pankit eh, pakottaa tällaisen tilin tarjoamiseen? Minä vastaan myöntävästi molempiin kysymyksiin. Me, meidän maailmamme on muuttunut ja siksi meidän pitäisi toteuttaa tämä. Ja jos jäsenvaltiot eivät ole tällaista aikaisemmin tehneet tai suurin osa ei ole tehnyt sitä, niin kyllä se on silloin EU-tasolla järjestettävä. En tiedä, onko tämä nyt sosialistista vai liberaalia ajattelua eilen me sotkeudumme toiseenlaiseen keskusteluun, mutta tämä olisi kuitenkin tällainen reilu sopimus ja liittyy Mario Montin ehdotuksiin. Tämä täyttää yhden, yhden tyhjän kolon tässä sisämarkkinoiden rakentamisprosessissa. Kiitokset, herra Schmidt. Nyt puheenvuoron saa rouva, tu- ei, rouva Turunen vihreistä ei ole paikalla eikä muitakaan, joten nyt puheenvuoron saa Kuesta herra De Jong. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minäpä ehkä tässä nyt vielä lisään Ulle Schmidtin hämmennystä, sillä olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan siitä, mitä hän äsken sanoi. Erittäin hyvä teksti. Ja mm, näyttää oikein hyvältä ja mekin tulemme olemaan, tulemme olemaan joustavia kompromissien suhteen aivan varmasti. QE siis on periaatteessa täysin samaa mieltä tästä luonnoksesta sekä kompromisseista. No niin, nyt tämä kohtuullinen, järkevä, reasonable-sana. Vihreäthän olivat tehneet alun alkaen tarkistuksen jossa puhuttiin juuri näistä pankkitilien kustannuksista, joten ehkä tähän voitaisiin lisätä reasonable tai not exceeding the real cost, eli että sellainen maksu, joka ei todellisia kustannuksia ainakaan ylitä, että joka on todellisten kustannusten tasolla. Vaikea ehkä vaikea ehkä tietää, että mikä sitten on se kohtuullinen todellisuudessa ja onko se kaikkialla sama. Eli voimme valita kumman hyvänsä, kohtuullinen tai ö, todellisia kustannuksia vastaava. Sitten mitä tulee näihin maihin, niin on hyvin vaikea kuvailla kaikkia niitä tilanteita, joissa pankkitili on välttämätön varjoesittelijöiden kokouksessa puhuimme esimerkiksi työnhausta ja kolmen kuukauden määräajoista. Eh, en tiedä, että jos vaikkapa minulla on nyt perhettä jossakin jäsenvaltiosta, niin kyllä voi olla ihan kätevä, että minulla on sitten eh, siinä maassa myös tili eh, syystä tai toisesta. Ja siksi tällainen yksinkertainen tai tavallinen pankkitili Alankomaissa esimerkiksi ei ole sellainen, että sen kautta voi välttämättä kaikkiin jäsenvaltioihin helposti lähettää rahaa tai sieltä vastaanottaa rahaa. Eli että jos on jonkinnäköinen yhteys johonkin maahan, niin mielestäni tämä kuvaus tai tämä määritelmä on aika hankala, mikä se yhteys sitten on. Sitten ODR. IMKossa meidän täytyy tosiaan tästä mm, puhua, kyllä, mutta en tiedä, että täytyisikö sitä nyt tähän keskusteluun pankkitileistä tuoda esiin. Eli katsoisin, että joka tapauksessa, jos esimerkiksi asiakas ei saa tiliä, niin se on ongelma, mutta miten me tämän ADR-ODR-kysymyksen ratkaisemme, niin se on sitten toinen asia. Minun mielestäni joka tapauksessa tässä ei ole oikeastaan mitään suuria kysymyksiä enää auki. Eli olen erittäin tyytyväinen ja voin luvata teille, että meidän ryhmämme tuki teillä on. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos, Dennis. Glennis. Onko täällä, jaha, on täällä myös paikalla. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Huomenta kaikille. tänään olen täällä Ashley Foxin edu- sijaisena, koska nyt hän ei päässyt paikalle. Ja hän pyytää anteeksi siitä, että hän nyt ei tänään voi olla kertomassa itse omaa kantaansa. Siksi haluaisin nyt esitellä hänen kantansa, koska hän antoi minulle lausuntonsa tähän asiaan. EKR-ryhmä tukee suurempaa kuluttajasuojaa, eli olemme samaa mieltä siitä, että on tärkeää, että perusmaksutili on kaikkien saatavilla. Me emme katso kuitenkaan, että lainsäädäntöehdotus on paras tapa päästä tavoitteeseen. Me katsomme, että jäsenvaltiot voivat päästä tavoitteisiin omalla toimillaan tekemällä vapaaehtoisia sopimuksia, joita tällä hetkellä on käytössä joissain jäsenvaltioissa, joka liittyy perusmaksutilien saatavuuteen. Me kehotamme, että komissio varmistaa, että kaikkia poliittisia vaihtoehtoja on tarkasteltu ennen kuin tehdään lainsäädäntöehdotus ja että toisiaisuusperiaate otetaan täysimittaisesti huomioon. Sitten toinen kohta. On tärkeää, että jäsenvaltioissa on riittävää joustavuutta liittyen pankkipalveluiden saatavuuteen, ja siksi me tuemme täysin Gebhardin tarkistusta 41. Me emme halua olla liian täsmällisiä, kun näitä asioita määritellään, esimerkiksi kun puhutaan hinnoista tai tilin piirteistä. Näin jäsenvaltioilla on riittävästi harkintavaltaa sopeuttaa paikallisia markkinoitaan. Me voimme hyväksyä kompromissin, jonka Gebhard esitti tällä viikolla, eli että tällaisten tilien pitäisi periaatteessa olla maksuttomia. Jäsenvaltioiden pitää myöskin pystyä päättämään, pitääkö yhden vai usean tahon tarjota näitä tilejä, ja tällaista vaatimusta ei tarvitse esittää kaikille pankeille. Olemme Mayerin kanssa samaa mieltä siitä, että kuluttajilla on oltava jonkinlainen yhteys jäsenvaltioon, voidakseen avata peruspankkitilin. Ja täytyy myöskin varmistaa, että tilioikeuksia ei saa käyttää esimerkiksi rahanpesuun. Muut kuin pankkiinstituutiot ovat myöskin keskeisessä roolissa, kun kyse on vaihtoehdoista peruspankkitilille esimerkiksi maksukortteja ja mobiilipankkitoimintoja. Tällaiset tahot voivat luoda innovatiivisia tuotteita jotka täyttävät samat tehtävät kuin peruspankkitili. Esimerkiksi voi tehdä tilisiirtoja ja saada palkkansa tilille. Tämä oli siis Ashley Foxin kanta, mutta kaiken kaikkiaan, jos nyt oikein ymmärsin hänen kantansa, niin hän on avoin kompromisseille tässä valiokunnassa. Kiitos. Ja, vielen dank. Kiitos. EFD saisi nyt puheenvuoron. Salvini ei kuitenkaan ole paikalla eikä kukaan mukaan hänen poliittisesta ryhmästään. Ja nyt sitten muut jäsenet. Haluaisiko joku muu käyttää puheenvuoron ennen kuin annan puheenvuoron komissiolle? Ei? Joten siinä tapauksessa herra Belev komissiosta saatte puheenvuoron. Olkaa hyvä, jos haluatte. Haluaisitteko puhua? If, uh, thank you, Aivan lyhyesti, rouva puheenjohtaja. Me olemme hyvin kiitollisia siitä, että, että tämä valiokunta on tehnyt tämän työn ja te eh, siinä esittelijänä. Ja me todellakin odotamme, odotamme tätä päätöslauselmaesitystä ja me ymmärrämme, että loppuäänestys eh, on vasta heinäkuussa, tai vaan onko se kesäkuussa. Ja se on ajallisesti ihan sopiva meidänkin kannaltamme. vielen Dank. Ähm, äh, dann darf ich als äh, Berichterstatterin... No niin, ehkäpä minä valmistelijana voin vielä esittää joitain huomioita. Todennäköisesti käsittely täysistunnossa on heinäkuussa. Se tietenkin riippuu vastuuvaliokunnasta eikä meistä, mutta 8. toukokuuta täällä valiokunnassa toimitamme äänestyksen ja toivon todella, että vastuuvaliokunta ottaa nämä meidän päätöksemme sitten äh, huomioon. Kysehän on vahvistetusta yhteistyöstä valiokuntien välillä, joten kyllä heidän täytyy meidän huomiomme ottaa huomioon. Ennen kuin äh, tästä aikataulusta sanon sen enempää, niin voisin ehkä kommentoida näitä kollegojen puheenvuoroja ja huomioita. Ensinnäkin, mitä tulee lainsäädännön tarpeeseen tällä alalla, haluaisin todeta seuraavaa. Täällä on hyvin laaja konsensusasiasta tässä valiokunnassa. Olemmehan nähneet, että vaikka komissio yli vuosi sitten pyysi jäsenvaltioita ryhtymään toimiin tässä asiassa, jäsenvaltiot eivät ole tehneet kerta kaikkiaan mitään. Ja tätä me emme voi purematta niellä. Jäsenvaltiot ovat näin ollen saaneet mahdollisuuden äh, aktivoitua, ryhtyä toimimaan koska ne eivät ole mitään tehneet, meidän on Euroopan tasolla lähdettävä toimimaan, että asioita saadaan liikkeelle. Mitä näihin kuluihin tulee, niin kuin teille ehdottiin ja kompromississakin todetaan, niin haluaisin pitää kiinni tästä alkuperäisestä ehdotuksesta niin, että tili olisi maksuton, jos vain mahdollista tai että sen kustannukset olisivat kohtuulliset. Ja joka tapauksessa eh, tällainen katto, 12 eh, euroa tai 5 euroa tai mitä nyt onkaan ehdotettu, on mielestäni siinä mielessä ongelmallinen, että jäsenvaltioiden elintasot ovat hyvin eh, erilaisia ja 5, euroa ei ehkä Saksassa ole suurikaan summa, mutta Romaniassa valtava summa, joten näin ollen tämän tyyppinen maksujen määritteleminen ei ole mielestäni meidän tehtävämme, vaan tulee todeta, että kustannus saa olla, tai sen tulee olla kohtuullinen, koska näin otetaan huomioon jäsenvaltioiden eri tilanteet. Siksi haluaisin pitää kiinni tästä huomiosta. Ja mitä tulee sitten tähän yhteyteen, joka kuluttajalla on kyseiseen jäsenvaltioon, niin toteaisin, että tällainen äh, todistettava suhde äh, jäsenvaltioon on ongelmallinen juuri esimerkiksi opiskelijoiden kohdalla, joilla ei ole vielä osoitetta opiskelu maassa ja jotka näin ollen eivät voi sitten pankkitiliä avata, koska heillä ei ole osoitetta. Ja siksi haluan jättää tämän avoimeksi, tämän sanamuodon. Eli kun tässä nyt äh, vaikkapa käyn jossakin maassa usein lomalla – ja haluaisin sinne avata tällaisen tilin, josta voin näitä juoksevia kuluja niin maksaa. Tai jos opiskelen jossakin maassa, niin kyllähän tässä sitten on jo suhde tähän maahan. Ja mielestäni tässä ehdotuksessa tämä asia on aika hyväksyttävällä tavalla muotoiltu. Mitä tulee sitten kiistojen ratkaisumenettelyyn ja joukkokanteisiin, niin komissiohan tätä on ehdottanut, niin miksi ihmeessä me sitä lähtisimme vesittämään, joten haluaisin vain korostaa sitä, mitä komissio alalla on tehnyt. Vaikka ei tässä nyt todellakaan lähdetä ennakoimaan sitä, mikä on tämän tällä hetkellä olevan lainsäädäntöhankkeen lopputulos. Enempää tai vähempää ei tässä kompromissitarkistuksessa sanota koska todella ne säännöt, joita me luomme lainsäädännössä, niin ne täytyy tietenkin sitten näissä erityistapauksissa selvittää. Ja mitä tulee sitten mobiilipankkitoimintaan tai etäpankkitoimintaan, Herra Engel, miksi Romaniassa ja Bulgariassa on niin paljon ihmisiä, jotka eivät pankkitiliä pysty avaamaan siksi, että pankkiverkosto on erittäin harva. Ja näin ollen ihmisille esimerkiksi mobiilipankkitoiminta tai internetpankkitoiminta on suureksi hyödyksi. Emme tietenkään halua velvoittaa pankkeja avaamaan konttoreita haja-asutusalueelle. Se olisi toki hyvin kallista, mutta voimme pyrkiä toimimaan olemassa olevien äh, mahdollisten ratkaisujen kautta, kuten esimerkiksi mobiili- äh, tai internetpankkitoiminta, ja se mielestäni olisi tässä tapauksessa juuri oikea ratkaisu. Ehkä sitä ei välttämättä aina nähdä äh, tällaisena, mutta Tämän verran minä nyt halusin tässä vaiheessa sanoa ja nähdään sitten, että miten tämä asia etenee, mutta olen hyvin luottavainen sen suhteen, että saamme aikaan koko joukon erinomaisia kompromisseja ja sen tämän päivän keskustelukin meille osoitti. Muistuttaisin, että valiokunnassa toimitetaan äänestys 8. toukokuuta. Muistutan varjoesittelijöitä myös siitä, että huomiot ö, tekstiini tulee toimittaa minulle huomiseen kello 12 mennessä, tarkistukset siis, niin että ehdimme niitä vielä katsoa ja ottaa ne sitten huomioon. Ja vastuuvaliokunnassa eli Ekon valiokunnassa äänestetään 31.5. Ja todennäköisesti asia pääsee täysistuntokäsittelyyn heinäkuussa, eli juuri ajoissa komission työtä silmällä pitäen, koska komissiohan tulee sitten tekemään omat ehdotuksensa asian jatkokäsittelystä ja jatkosta. Ja muistutan, että kyse on lainsäädännöllisestä oma-aloitteisesta mietinnöstä, eli tämä sitoo komissiota myös sen toimissa. Ja kyse on niin tärkeästä aiheesta, että hyvä näin. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, niin varmaankin tämä esityslistan kohta voidaan katsoa käsitellyksi. Ja sitten voidaan siirtyä esityslistalla eteenpäin. Herra Busutilkin on nyt paikalla. Kyseessä sisämarkkinoiden tulostaulu. Jos saisi nyt herra Busutilin huomion. Niin, herra Busutil, teidän mietintöluonnoksenne olisi nyt vuorossa sisämarkkinoiden tulostaulu. Kello 9.45 hän on tarkoitus toimittaa siitä äänestys. Siihen on vielä kolme minuuttia aikaa. Nämä kolme minuuttia ehkä odotellaan ennen kuin aletaan äänestää. Mutta herra Bussutil, se ei ollenkaan estä teitä nyt käyttämästä puheenvuoroa, jos haluaisitte meille asiasta vielä muutaman sanan sanoa. Olkaa hyvä. Halutessanne saatte puheenvuoron. Grazie, signora president. Kiitoksia, puheenjohtaja. Puhun nyt Maltaa, koska Engel, vierustoverini, sanoi, että hän haluaisi kuulla Maltaa. Ja hän sanoi, että se on paljon kiinnostavampaa, kiinnostavampaa kuulosta kuin hänen kielensä. Mietintö, josta äänestetään, siihen on tullut 66 tarkistusta. Yksi niistä on vedetty pois. Ja sitten siellä on neljä kompromissitarkistusta. Puheenjohtaja, ilmoittaisin teille myöskin, että on kaksi suullista tarkistusta. Yhden olen laatinut minä itse. Se liittyy tarkistukseen 38, 38. Ja sitten Karasilta on tullut toinen suullinen tarkistus – Niin siis kyllä tulkauksen pitäisi toimia. Eli on siis kaksi suullista tarkistusta, kuten sanoin. Yksi on oma tarkistukseni, joka liittyy tarkistukseen 38, ja sitten toinen on tullut Karasilta. Ja se on siis tarkistus 18b. Uskon, että tämän jälkeen voimme äänestää, mutta haluaisin nyt kuitenkin vielä kiittää kaikkia varjoesittelijöitä heidän avustaan. Ja tällä tavalla olen saanut parannettua mietintöäni. Kiitos. Kiitoksia herra Busutil. Ja nyt puheenvuoron saa herra Koreja SD-ryhmästä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin eh, korostaa sitä, että meillä on ollut erinomainen tunnelma näissä neuvotteluissa silloin, kun olemme tätä mietintöä valmistelleet. Olen kuitenkin pahoillani siitä, että että ora, suullinen tarkistukseni, tarkistus, joka on esitetty eilen, niin se ei oikein saanut tukea taakseen. Siksi me olemme vähän pidättyväisiä. Viisi kuukautta keskustelua, ja jonka perusteella sitten tällainen näin monimutkainen asia tuli esiin tarkistuksessa. Ähm, Kiitoksia. Haluavatko muut varjoesittelijät käyttää puheenvuoroa? Ei. Joten voimme varmasti aloittaa nyt äänestyksen. Ja ennen kuin äänestämme, haluaisin muistuttaa teitä siitä, että näiden kahden toimitettavan äänestyksen jälkeen kohdat 12 ja 13 äänestämme vielä koordinaattorien kokouksen eilen illalla tekemästä päätöksestä liittyen Rouva Komin mietintöön. Koordinaattorit ehdottavat, että mennään ensimmäiseen käsittelyyn. Te tiedätte, että tästä tulee äänestää valiokunnassa. Ja jotta tämä päätös vahvistettaisiin, 21 valiokunnan jäsenen on ehdotus hyväksyttävä. Joten pyydän, ette te välittömästi kahden suurman äänestyksen jälkeen poistu täältä salista, vaan jäätte vielä tätä kolmatta äänestystä varten. Rouva Ryylillä on puheenvuoropyyntö. ich würde sagen niin valtaosa koordinaattoreista eivät äänestäneet ja tiedätte, että minulla on tässä hiukan epäilyksen aiheita. Kyllä, kiitos rouva Ryyle. Pitää paikkansa, että te ö, olitte epäröivällä kannalla eilenkin ja ehkäpä toistan vielä sen sanamuodon, jonka valitsin tänä aamuna kokouksen alussa, että pitkän keskustelun jälkeen koordinaattorit päättivät, että yritetään en minä ole väittänyt, että te hyväksyitte tämän tai annoitte tukenne. Toistan sen, mitä sanoin tänä aamunakin. Eli jos rouva Ryle annatte minua puhua loppuun, niin että me haluamme yrittää päästä ensimmäisen käsittelyn ratkaisuun ja koordinaattorien enemmistö tätä ehdotti, jotta tämä menee nyt aivan oikein. Rouva Ryyle, missään nimessä en väitä, että te olitte tällä koordinaattorien yleisellä linjalla, te selvästi vastustitte tätä ehdotusta. Mutta siis tuosta asiasta äänestetään sitten vielä näiden kahden äänestyksen jälkeen, kolmantena äänestyksenä. Ja nyt siis herra Busutilin mietintö. Me aloitamme äänestyksen. Aivan ensin äänestämme tarkistuksesta 26 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 25 raukeaa. Tarkistus 27 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi suullinen tarkistus. Olkaa hyvä, herra Busutila. Thank you, Madam Chair. Kiitos. Tämä suullinen tarkistus on seuraavanlainen, että tämä liittyy tarkistukseen 38 ja täällä on sitten lisälause vetoa komissioon, että eh, tehtäisiin nopea rikkomusprosessi ja että eh, olisi sisämarkkinasyyttäjä, joka näitä rikkomusmenettelyjä valmistelisi eh, riippumatta siitä, miten tämä asia menee komissiokollegiolle. Kiitoksia. Vastustaako joku tästä suullisesta tarkistuksesta äänestämistä? Herra Koreja, olkaa hyvä. Eh, Justamente, a e, e figura nova Aivan sitä vain, että täällä kun puhutaan syyttäjästä, joka tätä rikkomusmenettelyä valmistelisi, tällä ei ole oikeusperustaa. Herra de Jong. Herra de Jong. Kiitos. Minä olen ihan samaa mieltä tästä. Meidän, meidähän täytyy vielä käydä keskustelua siitä, mitä Lissabonin sopimuksessa oikein todettiin ja ylipäätään, mikä on tällaisen syyttäjän rooli. Ja se, että tässä valitaan tämä sana, eh, ennakkoi keskustelua. Minä en tällaista suullista tarkistusta voi hyväksyä. Euh, euh, euh, no niin herra Engel, no voin antaa teille puheenvuoron, mutta viimeisenä sitten jatketaan äänestystä. Kiitos. Minulla on samanlaisia varaumia, eh, kuten herra Busuttille, minä voin sanoa seuraavaan. Ehkä myöskin ne eh, eh, kollegat voivat vakuuttua siitä, että se kuitenkin on järkeä. Tässä voitaisiin ikään kuin laittaa lainausmerkit tämän sanan ympärille, mutta sekään ei ole parlamentti tekstissä hyvän näköistä. To consider establishing täällä tekstissä sanotaan. Tämähän ei tarkoita sitä, että näin tapahtuisi. Sehän tarkoittaa sitä, että voidaan kuvitella, että tällainen tehtäisiin silloin, kun tavoite on olemassa. Ehkä äskeiset kollegat, voisin pyytää heitä, että he eivät vastustaisi tätä. On pitää, on monenlaisia mahdollisuuksia oikeusperustan asiassa. Niin, niin, Mutta täällä oli nyt kaksi kollegaa, jotka vastustivat tätä ja näin ollen työjärjestyksen mukaan tästä suullisesta tarkistuksesta ei voi edes äänestää. Tehän voitte pohtia sitten, esitättekö vastaavan tarkistuksen vielä täysistuntoon. Teidän täytyy siitä sitten keskustella muiden poliittisten ryhmien kanssa. Joten me jatkamme äänestystä tarkistus 38 puolesta. Vastaan. Tyhjää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 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 53 puolesta vastaan No, älkääpäs nyt väsykö vielä. Puolesta vielä kerran 53. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 54 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Seuraavaksi siirrytään kappaleeseen 18. Siihen on suullinen tarkistus Otmar Karasilta sun... Jaa, eh, siis se tuleekin vasta 56 tarkistuksen jälkeen tämä suullinen. Eli nyt, eh, suottehan anteeksi, eli vielä tarkistus 55 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 56 puolesta. Ja vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Rova Hanslik, olkaa hyvä. Dziękuję Karas. Kiitos puheenjohtaja. Otmar Karas on pyytänyt minua, että minä lukisin hänen suullisen tarkistuksensa 18b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 Dziękuję bardzo. Dankeschön, Frau Hanslik. Kiitoksia, Rouva Hanslik. Oliko tähän liittyviä puheenvuoroja? Antonio? Ei? No niin. Eli voimme äänestää tästä suullisesta tarkistuksesta. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 57 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 62 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sopisiko teille, hyvät naista herrat, jos 63-66 äänestettäisiin yhtenä ryhmänä? Hyvä puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Joten tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme ja neljä ja viisi yhdessä, kolme, neljä, viisi yhdessä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi, tarkistus yksi puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus kahdeksan yhdeksän yhdessä, puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 11 puolesta, vastaan. Täytyypä tarkistaa tämä koneellisesti, oli hiukan epäselvää. Eli tarkistus 11 vielä koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Buusutil, eikö teillä ole korttia? No, lasketaan teidän äänenne sitten puoltoäänten mukaan. Onko joku muu unohtanut korttinsa? Ei, joten äänestys päättyy. No niin, nyt äänestys päättyy. 20 puolesta 11 vastaan, eli hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 14 on vedetty pois. Tarkistus 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 18, 19, 20, 21, 22, 23 yhdessä sopiiko? Hyvä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten päätöslausumaistus näin muutettuna koneäänestyksenä. Äänestys on alkanut. Buusutil, teidän äänenne lasketaan sinne puoltoäänien joukkoon. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja tulos on 31 ääntä, kaikki puolesta. Ei vasta-ääniä eikä tyhjiä ääniä. Onnittelut. Todella hieno tulos. No niin, me jatkamme äänestyksiä, hyvät naiset ja herrat. Maria Irigoyen Peres. Kyseessä kuluttajat. Maria, haluatko käyttää minuutin puheenvuoron tässä vaiheessa? Yksi minuutti. No. Buenos días, muchas... Oikein hyvää päivää kaikille. Kiitos puheenjohtaja. En halua sanoa muuta kuin, että kiitän kaikkia poliittisia ryhmiä yhteistyöstä tämän mietintöluonnoksen suhteen. Kyse on haavoittuvassa asemassa olevista kuluttajista ja tältä osin sisämarkkinoilla on nyt todella päästy eteenpäin. Kiitän teitä kaikkia avusta. Dankeschön. No kiitoksia teille. Ja näin voimme äänestää, jos muita puheenvuoropyyntöjä varjoesittelijöiltä tai muilta ei ole, ei, joten Kompromissi neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 26 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 35 puolesta. 35 Antonio. 35 Antonio. Äh, äh, dafür. Niin puolesta. Vastaan. Tyhjä. Ylätty. Kompromissi 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 61 puolesta vastaan Taidetaanpas nyt ottaa koneellinen tarkistus tähän äänestykseen. Kyseessä siis 61 tarkistus koneäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 13 puolesta 15 vastaan, eli hylätty. 60 raukeaa näin ollen, 58 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty, 59 lisäyksenä puolesta, vastaan, Tyhjä. hyväksytty, 57 lisäys sekin puolesta, koneäänestys jälleen. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 13 puolesta 16 vastaan hylätty näin ollen. Tarkistus 63 puolesta. Koneäänestys jälleen. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Nyt on äänestys päättynyt 15 puolesta 13 vastaan, eli hyväksytty. Tarkistus 62. Lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin ollen raukeavat tähän liittyvät tarkistukset, koska tämä tekstin kappale poistettiin. Ja näin kompromissi kahdeksan seuraavaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 85 puolesta. Vastaan. Tarkistetaanpa koneäänestyksellä varmuuden vuoksi. Tarkistus 85, siis äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 15 puolesta 12 vastaan hyväksytty. Tarkistus 84 lisäyksenä puolesta. Koneäänestys tästäkin varmuuden vuoksi. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 16 puolesta 13 vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 83 lisäys puolesta. Koneellisesti jälleen hyvät naiset ja herrat. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 18 puolesta 10 vastaan hyväksytty. Tarkistus 86 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 36 raukea, joo näin on hyväksytty. Sitten 37 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 38 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 87 puolesta vastaan, tyhjää, Hyväksytty 88 puolesta. Koneäänestyksellä jälleen, hyvät naiset ja herrat. Äänestys on alkanut. Tarkistus 88. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 16 puolesta 13 vastaan. Kyllä tämä on hyväksytty. Sitten kompromissi 17 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 94 puolesta. Koneäänestys varmuuden vuoksi. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 17 puolesta 12 vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 27 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 107 puolesta. Vastaan. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ach so, Entschuldigung. Suotteko anteeksi, hyvät naiset ja herrat, minä hyppäsin nyt yhden tarkistuksen yli. Se oli ennen 107, nimittäin 98, joka oli lisäys kompromissiin 9 ja siitä voidaan äänestää. Eli nyt siis 98, yli ylihyppäsi vahingossa puolesta. Vastaan. Tyhjä, hylätty. Ja nyt tarkistus 108 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 111. Koneäänestys. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 13 vastaan, 13 puolesta 16 vastaan, eli hylätty. Se oli 108, eikö totta? Ei, kun 111 korjaa puheenjohtaja. 110 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 112. Koneäänestys jälleen. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 13 puolesta 16 vastaan hylätty. 126 lisäys puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 133 puolesta koneäänestys jälleen. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. 13 puolesta 16 vastaan hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan. Vielä kerran kompromissi 13. Kädet taitavat väsyä. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 141. Puolesta. Koneäänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Päättynyt. 18 puolesta 11 vastaan oli se hyväksytty. 146 puolesta. Oi! Suotteko anteeksi? 140 143. 144 on rauennut, 143 lisäyksenä. Koneäänestys tästäkin varmuuden vuoksi. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 13 vuodesta 15 vastaan hylätty. 142. Koneäänestys. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 12 puolesta 16 vastaan hylätty. 34 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Yksi puolesta. Koneäänestys tästäkin. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 15 puolesta 12 vastaan Hyväksytty. Tarstus kaksi puolesta. No, koneäänestys tästäkin. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. 13 puolesta 16 vastaan. Hylätty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus 10 vielä lisäyksenä. Sana gender lisätään puolesta. Mm, koneäänestys tästä vielä. Kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 14 puolesta 13 vastaan hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt äänestämme tästä päätöslausumaesityksestä näin muutettuna äänet puolesta. Ei, kun sehän täytyy toimittaa koneäänestyksenä, koska tulos täytyy tietää joten ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 28 puolesta yksi vastaan, ei tyhjä. Rova Irigoyen Peres, onnittelut hyvästä työstä ja loistavasta lopputuloksesta. Ja nyt meillä on vielä yksi äänestys, hyvät naiset ja herrat, nimittäin äänestys ehdotuksesta jonka koordinaattorit äh, tekivät eilen. Kyse on siis... No niin, hiljaisuutta, hiljaisuutta, että ääneni kuuluu. Kyse on siis äh, siitä, että hyväksytään Rova Komin mietinnön suhteen ehdotus äh, ensimmäisen käsittelyn sopimuksen neuvottelujen alkamisesta – Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 25 puolesta ei vastaan ja kolme tyhjää. Joten näin ollen valiokunta on päättänyt, että neuvottelut ensimmäisen käsittelyn sopimukseen pääsemiseksi käynnistetään. Kiitän näin olemme toimittaneet äänestykset, hyvät naiset ja herrat. Ja nyt puheenjohtajuus siirtyy Barbara Weilerille. Olkaa hyvä. Minä kiitän tietenkin erinomaisesta yhteistyöstä tähän asti. Oh, je euh, trouve c'est très important pour une commission. Oui. Mm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 So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir machen... No niin, kollegat, pidämme lyhyen tauon ja yritämme nyt saada kiinni esittelijät ja varjoesittelijät. Kyllä, esittelijä on paikalla, bravo, mutta kaikki varjoesittelijät eivät ole paikalla. Yritämme nyt saada heidät kiinni ja jatkamme So, ich denke, wir fahren. Voimme jatkaa. Yritämme pyydä myös komission paikalle eh, hieman eh, aiemmin tätä viimeistä esityslistan kohtaa varten. Meillä on vielä kolme esityslistan kohtaa esittelyssä. Mutta nyt eh, kohta 15 moottoriajoneuvojen äänitaso. Valmistelija Weisgerber, olkaa hyvä. Kiitoksia kollegat. Tämäkin on yksi asia, jossa käsitellään autoja rajat ylittävissä kysymyksissä. Ja nyt kyse ei ole ympäristönsuojelusta, vaan terveydensuojelusta. Aikaisemmin oli puhuttu hiilidioksidipäästöistä, euro 5, euro 6 asioista, ja nyt keskitytään sitten terveydensuojeluun. Henkilöautoista ja kuorma-autoista pitäisi saada hiljaisempia ja se on hyvä asia, koska VT on mukaan on huomattu, että jatkuva melu aiheuttaa sairauksia ja saattaa aiheuttaa unihäiriöitä ja tinnitusta. Ja VTOn tietojen mukaan on hyvin paljon ihmisiä, jotka joutuvat altistumaan liikennemelulle joka on yli 55 desibeliä. Eli liikennemelun vähentäminen parantaa kansalaisten elämänlaatua ja terveyttä. Sitten komission ehdotus. Komission ehdotuksessa tätä rajaa bussien ja kuorma osalta näitä rajoja lasketaan ja muissa asioissa on tehty ero näiden eri ajoneuvotyyppien välille. Mutta nyt tässä kaikki ajoneuvot on laitettu samaan luokkaan. Ja tässä on kaksivaiheinen alennus, eli ensimmäisessä vaiheessa kahden vuoden kuluttua ja sitten toinen vaihe kolmen vuoden eli viiden vuoden kuluttua. Ja kaikki nämä toimet vähentävät melua ajoneuvoista noin 25 prosenttia. Sitten on uusi asia, eli meillä on uusi tapa mitata näitä melutasoja. Tämäkin on mielestäni keskeistä. Tällä tavalla esimerkiksi voidaan mukauttaa kaupunkiliikennettä. Siellä on enemmän pysähdyksiä ja pienempiä nopeuksia ja usein enemmän kiihdytetään. Ja on hyvä, No, tämä nyt oli pitkä tie, että tähän sitten päästiin. No sitten pari huomiota. Heti aluksi haluaisin todeta, että ympäristövaliokunta on asettanut meille tiukan aikataulun ja ympäristövaliokunta haluaa, että 10. heinäkuuta jo äänestettäisiin ja siksi meidän oli pakko myöskin muuttaa omaa aikatauluamme. Puhuin jo siitä, että me teemme lausunnon, mutta päätös tehtiin myöhemmin, joten meidän täytyy nyt tehdä hyvin vauhdikkaasti työtä. Ja viime viikolla lähetin ensimmäisen luonnoksen käännettäväksi. Ja nyt tänään, kun esittelen tämän asian, puhun sitten, lähetän tämän sitten varjostelijoille englanniksi. Ja sitten käännökset saadaan pikapuoliin. No, nyt haluaisin keskittyä tässä lausunnossa kuluttajanäkökulmasta ja asioista, jotka ovat meidän valiokuntamme kannalta tärkeitä. Ensinnäkin kyse on kuluttajien tiedottamisesta. Tämähän kuuluu meidän toiminta-alamme kuluttajasuojakysymykset. Eli haluamme enemmän avoimuutta ja tietoja kuluttajille. Valiokunta on toiminut näin pitkään monilla aloilla meillä on merkintöjä, esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineen kulutuksen osalta ja myöskin renkaiden melun tason osalta. Mutta mitään merkintöjä tällä hetkellä ei ole melupäästöille. Siksi ehdottaisin, että myöskin melupäästöjen osalta kuluttajat saavat tietoa vertailtavissa, vertailtavilla olevilla merkinnöillä – niin kuin muidenkin tietojen osalta. Ja sitten muissa asioissa, esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen osalta, tätä ei ole kirjattu asetukseen ja nyt olen pyytänyt, että komissio loisi merkinnän ja mielestäni meidän pitäisi tähän liittää myöskin hiilidioksidimerkinnät, jotta tästä hiilidioksidimerkinnästä näkyy myöskin melupäästöt. Ja se voidaan yhdistää tämänhetkisiin rakenteisiin. Tämähän on merkittävä asia hyötyliikenteessä. Esimerkiksi on olemassa kuntia, esimerkiksi Alankomaissa on jo hankkeita, joissa esimerkiksi supermarkettien kuljetusajoneuvot saavat ajaa tietyissä osissa kaupunkia jos ne eivät ylitä tiettyä melurajaa. Sitten on tämä merkinnän osalta on jo vapaaehtoisia menettelyitä ja kuluttajan kannalta on kiintoisa saada tietoa siitä, kuinka paljon melua autoista tulee esiin. No, esimerkiksi urheiluautoja ostetaan siksi, että nimen omat meluisia, mutta hyötyajoneuvojen osalta tämä on tärkeä tieto, eli kuinka paljon meluja tulee sitten myöhemmässäkin käytössä. Toinen tärkeä kohta minun kannaltani on se, että meillä on pitkän aikavälin tavoite. Komissio tarkastelee hyvin lyhyttä aikaa, eli kahta ja viitä vuotta. Mielestäni tämä ei riitä. Meillä pitää olla muitakin toimenpiteitä, joilla vähennetään pitkällä aikavälillä melua. Ja ensinnäkin Tämä on parempaa terveydensuojaa kuluttajien osalta, kun lasketaan tätä melutasoa, ja myöskin oikeusvarmuus ja tuot, valmistajien vastuut selkeytyvät. Näinhän toimittiin jo hiilidioksidipäästöjen osalta, eli vaadittiin näitä pitkän aikavälin tavoitteita, ja samoin pitäisi toimia tässä, ja meillä pitää olla pitkän aikavälin tavoite. Näin sitten voidaan valmistautua siihen, mihin suuntaan ollaan menossa. No, sitten haluaisin tehdä vähän eroja näiden raja-arvojen ja eri ajoneuvotyyppien välillä. Komissio katsoo, että ajoneuvon luokat, sehän on hyvin monimutkainen taulukko, jossa on näitä raja-arvoja merkittynä liitteessä. Ja komissio katsoo, että tässä liitteessä ajoneuvoluokat eivät ole riittävästi eroteltuja toisistaan. Siksi pitäisi luoda uusia ajoneuvoluokkia, erinäisiä alakategorioita eri ajoneuvoluokkiin. Ja seurauksena on sitten se, että näitä raja-arvoja voidaan mukauttaa paremmin eri ajoneuvotyyppeihin ja jokaisella ajoneuvotyypillä olisi realistinen ja kohtuullinen melun vähennystavoite. Olen katsonut tätä taulukkoa hyvin tarkkaan, olen ollut yhteydessä eri sidosryhmiin, teollisuuden edustajien esimerkiksi, ja tämä on täysin uusi asia. Ja tietysti tämä pohjautuu asiantuntijatietoihin. Ja jos katsotte taulukkoa, niin näette, että se on minulta uusi idea, eli menetetty ero kuorma-autojen ja rekka, äh, henkilöautojen välillä. Rekka-autojen tilanne on erilainen kuin henkilöautojen, mutta komissio on käyttänyt kuitenkin samoja vuosilukuja ne kummankin tyypin osalta. Eli meidän täytyy katsoa näitä vuosia henkilöautojen ja rekka-autojen osalta, ja nämäkin tiedot ovat mukana tässä taulukossa. Jos katsotaan näitä raja-arvoja, niin täytyy ajatella myöskin kuluttajan näkökulmasta sitä, millä tavalla nämä raja-arvot viime kädessä vaikuttavat ajoneuvojen hintaan ja kustannuksiin. Tämän luo lisää kustannuksia ja myöskin kuluttajan kannalta täytyy katsoa, mitä muita asioita täytyy ottaa huomioon. Esimerkiksi teknologia, jolla vähennetään meteliä, sillä niillä on usein sivuvaikutuksia. Jos esimerkiksi moottoria ei uusita, siis sehän on mahdollista, jos uusi kehityskerros on saatu päätökseen, niin meillä on teknologiaa, esimerkiksi encapsulation. Ja silloin täytyy kiinnittää huomiota siihen, että lämpötila saattaa nousta ja se saattaa pitkillä matkoilla johtaa ongelmiin ja kuluttajan kannalta nämä asiat on tiedettävä, joten meidän täytyy tehdä ero näiden raja-arvojen välille. Sitten sähköautojen melu. No Saksassa tästä on puhuttu hyvin paljon tiedotusvälineissä. Tästä on tehty hyvin yksityiskohtainen ehdotus ja ehdotuksesta sanoisin, että on olemassa vaaroja esimerkiksi kun on alhainen nopeus Sähköauton, sähköauto ei kuulla, sitä ei juurikaan aiheutunut meloa, ja silloin se saattaa olla vaara jalankulkijoille. Komission ehdotuksessa ei ole mitään sitovia sääntöjä, vaan jos valmistajat valmistavat sähköautoja, niin silloin nämä asiat pitää harmonisoida. Koska muuten tästä ei ole mitään hyötyä, jos eri maissa on eri melutasot. Ehkä tämä on syy sille, että tämä liite on hiukan huonosti laadittu. Tässä on puhuttu esimerkiksi eläintenmelusta ja meidän ei pidä säädellä sitä, mitä melu ei ole, vaan meidän pitää säädellä sitä, mitä, mistä tämä melu tulee. Ja tässä olen muuttanut hiukan tätä sanamuotoa ehdottanut tätä. Ja tässä kohdassa, puheenjohtaja, meidän on ollut vahvistettua yhteistyötä, koska tässä puhutaan terveydensuojasta ja siksi tämä kuuluu ympäristövaliokunnalle, mutta tämä kohta, jos haluan, että melua syntyy, niin sehän ei ole mitään terveydensuojeluun liittyvä kysymys, vaan kuluttajasuojan liittyvä kysymys, koska mehän haluamme yhtenäisiä sääntöjä Eurooppaan. Ja mielestäni tämä kuuluu selkeästi sisämarkkinavaliokunnan vastuualueeseen. Ja meillä on vahvistettua yhteistyötä pyydetty tähän ja olemme saaneet nyt ympäristövaliokunnalta vastauksen, mutta ikävä kyllä ei haluta, että artiklaa 50 sovelletaan, koska meillähän on tarkistuksia tähän kohtaan ja liitteeseen. Ne Me haluaisimme vielä äänestää tästä ympäristövaliokunnassa, mutta yhteistyössä kanssamme, eli tämän epämuodosta yhteistyötä. Mielestäni tämä todellakin kuuluu sisämarkkinavaliokuntaan, kunnan toiminta alaan, koska tässä on puhu, kysymys nimenomaan kuluttajakysymyksistä. Sitten odottelen kollegoiden puheenvuoroja. No, tänään siis keskustelimme ensimmäistä kertaa asiasta ja 8. toukokuuta jatkamme keskustelua mietinnöstä. Ja sitten meillä on 15. toukokuuta asti aikaa tehdä tarkistuksia. Eli Westfalen ja muut kollegat muista ryhmistä, Ryyle, Menders, jos silloin keskustelemme niin ehkä voimme sitten tehdä tai miettiä yhteisiä tarkistuksia. 20. päivä sitten keskustelemme tarkistuksista ja 21. päivä äänestetään kesäkuussa. Ja sitten 10. heinäkuuta on äänestys ympäristövaliokunnassa ja silloin tämä meidänkin luonnoksemme voidaan siellä ottaa huomioon. Kiitos. Erittäin kiinnostava alustus. Niin, olen pahoillani Rova Me aloitimme hiukan etuajassa, mutta säästimme näin puoli tuntia aikaa äänestyksissä ja halusimme tietenkin käyttää aikaa tehokkaasti hyväksemme. Nyt herra Manders on kuitenkin poistunut. Tuleeko hän vielä? Te ette tiedä. Hm. Joten jatketaan. Seuraava varjo esittelijä on Rova Westfall. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja hyvät kollegat ja tohtori Weisgerber. Tämä asia on kiinnostava, mutta minulla on kuitenkin tällainen ongelma, että minulla olisi komissiolle esitettävänä kysymyksiä. Mutta ensinnäkin minä haluaisin sanoa, että tämä komission e, ehdotus on hyvä tässä minä olen aikaisemmin ollut kunnallispolitiikassa mukana ja minä tiedän, että kaduille piti tehdä tällainen melutesti ja se on hyvin tärkeää niille ihmisille, jotka asuvat kaupungeissa ja kärsivät melusta. Minun mielestä olisi erittäin hyvä, jos tällaisia uusia testimenetelmiä ehdotettaisiin ja että ne olisivat, ähm, olisivat tehokkaita. Mitä komission ehdotukseen tulee, niin minulla on muutama kysymys. Minä en nyt valitettavasti huom- kuullut, mitä Rova Weisgerbe sanoi. Ehkä näihin on jo puututtu näihin asioihin. Mutta kuitenkin hyvin tärkeää tämä kysymys on ja on, on saatava vastauksia. Ensinnäkin minä haluaisin kysyä, että pitääkö paikkansa, että tämä perustuu vanhentuneisiin autoluokkiin, tämä ehdotus. Nykyiset autotyypit eh, ovat, eh, ovat sellaisia, näitä asioita ei ole teollisuudessa otettu huomioon. Ja liittyy siihen, kuinka suunnittelua voidaan tehdä jos nämä autoluokat ovat eh, vuodelta 1985, niin siitähän on hyvin kauan aikaa, eikä miten tämä sitten vastaa näitä nykyrekisteröintimääriä. Me puhumme tässä vain uusista autoista. jos, jos asiat ovat näin, niin miten tämä testausmenettely, Niin, miten, miten tämä nyt tämä testijärjestelmä tähän sopii? Miten uudet testausmenetelmät, niin minkälaiset arvot ovat kyseessä? Koska minä olen kuullut, että testi tulokset liittyvät M1, M2-luokkiin ja N2 ja N3-luokkiin – niihin pitäisi näitä soveltaa. Suurinta melua aiheuttavat autot, jotka ovat yli 125 kilowattia teholtaan. Mutta sitten on olemassa paljon muitakin ajoneuvoja. Ja sitten kysymys on siitä, että miten nämä muut autoluokat otetaanko ne mukaan. Nämä ovat teknisiä asioita komission ehdotuksessa, mutta sitten minulla on vielä yleisempiä kommentteja asiasta. Se, miten järkevää komission ehdotus on, niin siitä haluaisin sanoa, että vuoden 1996 vihreässä kirjassa lähdettiin siitä, että 20 prosenttia Euroopan kansalaisista altistuu melulle, sellaiselle melulle, joka ei ole siedettävä. Ja sitten komissio on kartoittanut melulähteitä, hyväksynnät on on muutettu ja se onkin tärkeä lähtökohta. Mutta se, että melu, melua vähennetään, niin jos on vähennyksen taso on ollut vain 2-3 desibeliä tasoltaan, me tiedän, tiedämme kuitenkin, että on muitakin melulähteitä, eh, ja jos niitä vähennetään, niin pääsisimme 5-6 desibelin alennukseen. On kysymys infrastruktuurista. Ja asia kuuluu kunnille ja alueille. Me tiedämme, että kuntien taloustilanne on erittäin kireä tällä hetkellä, mutta minä uskon, että olisi hyvä tehdä niin, että melurasite otettaisiin huomioon ja mietittäisiin sitä, että onko syytä puuttua vain tyyppihyväksyntiin, vai pitääkö meidän ottaa melun alentamisessa kaikki muutkin alueet huomioon? Kiitos. Komissio ei vielä ole saapunut paikalle, on kuitenkin tulossa. Ja näin ollen nämä kysymyksenne on heille kuitenkin toimitettava sitten ensi viikkoa varten. Rouva Ryyle, kiitoksia. Minä haluan kiittää valmistelija siitä, että hän on keskittynyt juuri siihen, äh, mikä on meidän valiokuntamme vastuualue. Ei meidän tarvitse pyörää keksiä yhä uudelleen. Hyvä, että keskitymme juuri kuluttajille tiedottamiseen. Sehän on tämän valiokunnan äh, toimivaltaan kuuluva alue. Ja ajatus siitä, että meillä on pitkän aikavälin tavoitteita ja että lainsäädäntö on luotettavaa, niin tämä on aivan oikein ja järkevää. Mitä näihin ajoneuvoluokkiin tulee, en tällä hetkellä vielä voi sanoa asiasta mitään. Minun täytyy tutustua tähän ehdotukseenne ja sitä tarkastella ja ennen kaikkea on sitten selvitettävä se, miten sovimme asioista envivaliokunnan kanssa, että olemme jotenkin samoilla linjoilla. Sitten vielä viimeinen asia tällainen keinotekoinen melu. Kyllä tietenkin meidän valiokuntamme tulisi ottaa huomioon myös esimerkiksi sähköajoneuvojen melu niin, että ylipäätään melun vähentäminen, melun, jota syntyy, voitaisiin ottaa huomioon. Täytyyhän näiden olla myös vertailukelpoisia. Ja olisi tärkeää saada aikaan harmonisointia, eikä nyt mennä naurettamaan ulottuvuuksiin. Tämä liite on kyllä aika hankala. Tässä se oikeastaan mitä halusin sanoa ja yhteistyö tulee varmasti sujumaan aivan erinomaisesti. Kiitos. Herr Manders, Sie kommen gerade recht. No niin, ja herra Manders tulikin paikalle aivan oikealla hetkellä ja voikin varmasti pistää mikrofonin päälle. <laughs>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 ja, Frau Westphal. Niin, Rova Westphal, haittaisiko teitä, jos lyhyesti vielä toistaisitte kysymyksen niin, että me kaikki saisimme komissiolta vastaukset? Eli ihan lyhyesti, jos esittätte vielä nämä samat kysymykset komissiolle. Ja gut. Aivan. Kyllä minä mielelläni toistan. En minä nyt kaikkea samaa sano, mutta minä kiitän tästä ehdotuksesta, koska minä uskon, että tämä katumelu on sellainen asia, jota todellakin on syytä vähentää. Minun ja monien muidenkin mielestä komission ehdotus jättää joitakin kysymyksiä auki. Ensinnäkin minä haluaisin tietää, että onko totta, että tässä ehdotuksessa on mukana vanhentuneet eh, ajoneuvoluokat, että siitä on lähdetty. Se, mitä me tiedämme ja teollisuudesta tiedämme, niin nämä uusimmat mallit eivät ole mukana. Nämä ovat eh, vuodelta 1985, eli tästä on 27 vuotta vanhat ajoneuvot, jotka ovat eh, perustana. Mutta tämähän on vain 5 prosenttia rekisteröidyistä autoista. Ja mehän puhumme tässä nyt uusista autoista. Ja onko tämä testimenettely nyt sitten paikallaan tässä? Haluaisinkin tietää, että miten uudet testimenettelemat ja arvot, miten ne nyt sopiutuvat toisiinsa. Se, mitä testeissä saadaan tietoa, niin ne ovat M1, M2 ja N2, N3 luokkiin. Tässä on 185 kilowattin eh, teho kyseessä. Sitten on muut ajoneuvoluokat, jotka eivät kuulu kumpaankaan luokkaan. Ja jos tiedot ovat eh, näin totta, niin miksi ei ole muita ajoneuvoluokkia mukana? Minun mielestäni melu saasteen osalta jää hyvin paljon näiden määräysten ulkopuolelle, esimerkiksi teiden pinta. Ja se on suuri puute ehdotuksessa. Dank, Frau Westphal. Kiitokset Westphal ja nyt Weisgerber halusi myös lisätä vielä jotain komissiolle. Ähm, niin vielä pari lisäkysymystä komissiolle. Sitten meillä on vielä ehdotus, jonka esittelen lyhyesti. Ensinnäkin se, mitä Westphal sanoi. Tämä taulukko pohjautuu vanhoille ajoneuvoluokille, ja siksi näiden luokkien osalta, joista te puhuitte, ja muiden uusien kategorien osalta olen ottanut niitä mukaan. Ja haluaisin nyt kuulla, mitä mieltä komissio on tästä. Sitten nämä muut kysymykset, eli melun vähennys myöskin muilla alueilla pitäisi ottaa mukaan. Sitten mitä mieltä komissio on siitä, että otettaisiin käyttöön pitkän aikavälin tavoite, koska ehdottaisin, että myöhemmin meidän pitää vielä vähentää melua ja meidän pitää varmistaa myöskin autotollisuuden oikeusvarmuus. Ja mitä mieltä komission merkinnöistä, koska meillä on merkintöjä muilla saroilla esimerkiksi renkaiden ja hiilidioksidipäästöjen osalta. Ja haluaisin ehdottaa, että komissio tekisi tästä asiasta sitten lainsäädäntöehdotuksen. Sitten sähköautoliitteen muuttaminen. Meidän täytyy määritellä, mitä melu on, eikä pidä määritellä sitä, mitä melu ei ole. Eli tähän tulee tarkistuksia. Ja haluaisin kuulla, mitä mieltä komission näistä kysymyksistä. Kiitos. Kiitoksia. Onko muilla kollegoilla kysyttävää komissiolta tai puheenvuoropyyntöjä? Ei. No nyt puheenvuoron saa sitten komissio. Olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Komission tekemä e, esitys koskee kaikkia ajoneuvoja. Lähtökohta tälle ehdotukselle oli myös e, se, että monia testejä oli tehty ja tällä tavalla haluttiin verrata vanhaa menetelmää, jossa mitattiin melua, koska siinä mitattiin vain moottorimelua. Ja tätä verrattiin uuteen ehdotukseen, joka koskee kaikkia niitä ääniä, mitä ajoneuvosta lähtee. Vuosien ajan 2002-2005 olemme yrittäneet vetää yhtenäisyysmerkkejä näiden asioiden välille sillä tavalla, että pystyimme mittaamaan asioita vanhan ja uuden ehdotuksen välillä. Mutta tähän ehdotukseen sisältyvät kaikki ajoneuvot. Tämä luokittelu, joka täällä mainittiin, on totta, että se on vanhasta ehdotuksesta peräisin. Ja se otettiin käyttöön juuri siksi, että saisimme viitepohjan, johon voitaisiin hyödyllisesti verrata, eli voisimme vanhoja ja uusia mittaustuloksia verrata. Tällä tavalla asia olisi hyvin helposti käsitettävissä ja pyritty, voitaisiin ymmärtää, miten, mihin tätä uutta ehdotusta voidaan verrata aivan käytännön syistä. On totta, että me voimme ajatella, että vuonna 1985 ajoneuvot olivat hyvin erilaisia kuin nykyiset mutta ei ole kuitenkaan tarkoitus ottaa mukaan vain osaa näistä autoista, vaan että halusimme tämän taulukon avulla vertailla asioita vanhassa, vaan, vaan siis todellakin moottorin ääniä mitattiin ja nyt kaikkea melua. Onko mahdollista sopeuttaa näitä luokkia sillä tavalla, että ne vastaisivat paremmin nykyisiä markkinoilla olevia ajoneuvoja? Ei meillä ole mitään ongelmia sen kanssa, että miten määritellään tietyt luokat vastaamaan paremmin todellisuutta mutta meillä täytyy olla sellaiset arvot, joiden avulla me voimme lähteä meluhaittoja vähentämään. Se oli ensimmäinen asia. Ja sitten toinen asia on se, että tämä koskee vain ajoneuvojen aiheuttamaa melua. Tässä ei ole tienpintoja esimerkiksi huomioitu. Ja se syy on se, että meillä ei ole mitään oikeudellista pohjaa tällaisen laajennuksen tekemiselle. Me tarvitsemme kokonaisen lähestymistapan tavan, e, ja se kysymys, että pitäisikö muukin melu ottaa huomioon, ja sitä on harrastettu sellaisessa ryhmässä, jossa hallitusten edustajat ovat olleet mukana käsittelemässä infrastruktuuri kysymyksiä. No ja sen maat pääsevät siihen johtopäätökseen, että melun alentaminen liittyy yhtäältä eh, ajoneuvoihin, joka on ehdotuksessa, ja toisaalta sitten muuhun, kuten näihin eh, tien pintoihin, mutta sille todellakaan oikeudellista pohjaa ole. Esittelijä on tehnyt eh, kaksi kiinnostavaa ehdotusta. Ensinnäkin merkinnät. Komissiolla on jo paljon eh, kokemusta ja käytännön tietoa tästä merkinnöistä eh, ja, mitä, ja myöskin mm, renkaiden osalta eh, tätä on tehty vuonna 2009. Se on määräys, joka on astumassa voimaan tänä vuonna 2012. Tällaisen toiminnan tavoitteena oli täydentää mm, meluun liittyviä asioita Meillä siis 2009 eh, jo renkaat mukana, mutta täällä on myös ollut sitten kuluttajien näkemyksiä. Mutta haluaisin todeta, että erityisesti renkaiden osalta komissio on myös tehnyt ehdotuksia, jotka ovat sen suuntaisia, mitä esittelijä meiltä vaati. No sitten pitemmän aikavälin toiminta tässä vaiheessa ei voida sanoa, mikä on komission lopullinen kanta, mutta me halusimme huolehtia siitä, että ehdotus ottaa huomioon kaiken sen dynamiikan, mitä on tapahtunut 85 jälkeen me olemme melko pitkän ajan tätä jo tehneet vuodesta 1995 lähtien. Ja me halusimme tähän dynamiikkaan eh, yhdistää nykytilanteen, jotta me pääsimme vaihe vaiheelta näitä pitempiaikaisia kulkuja seuraamaan. Neuvoston ja parlamentin kanssa voisimme yhdessä tarkastella mikä olisi hyvä tapa toimia jatkossa, jotta me voisimme ajoneuvomelua. Ja, Frau Weisgerber. Ja, ich wollte mich jetzt... Sitten vielä Weisgerber. Kiitos. Halusin vielä kiittää tästä keskustelusta ja erityisesti mitä luokitteluun tulee komission avoimuudesta – läpinäkyvyys ja vertailukelpoisuus äh, vanhoihin äh, raja-arvoihin ei äh, saa kuitenkaan olla uusien ehdotusten perustana. No tosiaan iltapäivällä näette ehdotukseni, tulee sen englannin kielellä kaikille toimittamaan. Minä olen näitä luokitteluja pohtinut hyvin, hyvin syvään luotavasti keskustellut asiantuntijoiden kanssa ja olisi erittäin hyvä, jos komissioltakin saataisiin luokitteluun uusi ehdotus. Olen myös iloinen sitä, että komissio on avoin merkintöihin, merkintöjen suhteen ja pitkän aikavälin toimien suhteen. Ja no, nyt keskustelu alkaa. Odotan sitä jo kovasti. Seuraava keskustelu käydään mietintöluonnokseni pohjalta sitten täällä valiokunnassa 8.5. ja sitten meillä on viikon verran aikaa 15. toukokuuta asti tarkistusten esittämiselle ja sitten lyömme lukkoon tämän valiokunnan kannan. On tärkeää, että toimimme yhtenä rintamana niin, että Envi ottaa sitten todella huomioon kantamme ja mitä sähköautoihin tulee ja harmonisointiin, niin haluaisimme, että ne olisivat tässä todella kantavana voimana, koska mehän olemme sisämarkkinavaliokunnassa näistä kysymyksistä vastuussa. Kiitoksia ja yhteistyö tulee varmasti olemaan aivan erinomaista. Good. Hyvä. Kiitos. Määräaika tarkistusta jättämiselle ei kun niin, keskustelu on 8. toukokuuta. Siihen mennessä kaikki käännösversiot ovat varmasti saatavilla ja 15. toukokuuta keskipäivällä kello 12 on sitten määräaika tarkistusta jättämiselle hyvä. Ja kiitokset komissiolle. Te varmasti odotatte tässä asiassa vauhtia ja tätä vauhtia aivan varmasti saatte näiltä naisilta, jotka asiasta ovat valiokunnassamme vastuussa. Siitä voitte olla varmoja. No niin, olemme oikein hyvin aikataulussa. Siirrymme seuraavaan esitysistan kohtaan. Esittelijämme Rovalle Grip on paikalla. Varjo esittelijät Gebhard Ulle Schmidt ei nyt ole paikalla. Manders varmaankin puhuu. No juu, aloitetaan. Eli äh, esittelijä Le Grip, olkaa hyvä. Merci, euh, Madame la... Kiitoksia, puheenjohtaja. En tiennyt, että komissio pitää esityksen, mutta nyt minun tehtäväni on sitten käynnistää tämä keskustelu. Eli me ehdotamme nyt ensimmäisiä elementtejä keskusteluun, jossa laaditaan uudelleen unionin tullikoodeksi. Muistuttaisin, että tullikoodeksi on ollut muuttamaton vuodesta 1992 siihen asti, kunnes hyväksyttiin asetus vuonna 2008. Ja asetus 450-2008 astui voimaan 23. huhtikuuta 2008 ja sen tavoitteena oli mukauttaa tulilainsäädäntöä digitaaliseen ympäristöön ja kaupallisiin käytänteisiin. Tullikoodeksia on siis muutettu vuoden 2008 asetuksella, ja tällä tavalla tarkoituksena oli edetä. Ja tätä sovelletaan ainoastaan silloin, kun soveltamissäännöt ovat voimassa. Mutta tästähän on merkintä Salvinin mietinnössä, joka hyväksyttiin viime marraskuussa. Määräaika näiden sääntöjen loppuun saattamiselle on sellainen, jota ei voida toteuttaa johtuen erityisesti huomattavista muutoksista tietokonejärjestelmissä, ja nyt tarvitaan lisää aikaa kuin alun perin kuviteltiin. Ja sitten kun ajatellaan vielä Lissabonin sopimuksen voimaan astumista, se on johtanut siihen, että komissio muutama viikko sitten teki ehdotuksen, jolla muutettaisiin vuoden 2008 asetusta ja uudistettaisiin tullikoodeksia ennen kuin vuoden 2008 sääntöjä on täysin pantu täytäntöön, eli tämä on hiukan erikoinen tilanne. Tavoitteena komission ehdotuksessa on siis lykätä soveltamispäivämäärää tulikodeksin osalta. Ja meidän täytyy ehdottomasti päästä tähän tavoitteeseen, kun ajatellaan millaisia ongelmia meillä on aikataulussamme. Ja meidän täytyy noudattaa hyvää oikeudellista toimintatapaa. Komission ehdotuksessa tavoitteena on myöskin muokata tullikoodeksia ja muokata sitä yhteensopivaksi Lissabonin sopimukseen. Ja tiettyjä muutoksia pitää tehdä, jotka vaikuttavat yksinkertaisilta, esimerkiksi tämän koodiston muuttaminen. Eli sen nimi on unionin tullikoodeksi. Tiettyjä termejä täytyy muuttaa tekstissä, jotta voidaan ottaa huomioon uusi semantiikka, joka on tullut voimaan Lissabonin sopimuksen myötä. Sitten täytyy katsoa, miten jaetaan tehtäviä, täytäntöönpanosäädökset, delegoidut säädökset. Ja tämä kysymys onkin jo sitten monimutkaisempi ja palaan siihen myöhemmin sitten. Ja kolmas tavoite ehdotuksessa, jonka olemme saaneet komissiolta, on se, että otetaan huomioon kehitys, jota on tapahtunut tullisääntelyssä, joka liittyy turvallisuuteen ja tietokoneiden, tietokonekysymysten kehittymiseen. Eli nyt me käynnistämme keskustelun unionin tullikoodeksin uudelleen laatimisesta. No sitten kun ajatellaan näitä muutoksia, aikataulun muokkausta ja muutoksia, jotka johtuvat Lissabonin sopimuksesta. Muutoksia on tehtävä nyt vielä enemmän kuin tässä komission 250-sivuisessa ehdotuksessa, joka on toimitettu parlamenttien neuvostoon. Eli ihan lyhyesti käyn läpi näitä muutoksia, jotka minun mielestäni ovat huomattavia. Eli tullikäytänteiden vähentäminen keskitetysti. Näin tulliviranomaiset voivat tähdä, täyttää nämä tullimenettelyt paikoissa, joita EU:ssa on. Ja tämä ei riippumatta siitä, mihin tullipisteeseen esimerkiksi tietyt tavarat on toimitettu. No, tämä on tietysti askel eteenpäin, koska tämä vahvistaa eurooppalaisten tullien lähentymistä. Ja tällä hetkellä kun ajatellaan tätä keskittymiskysymystä, parlamentilla ei ole lisätietoja siitä, millä tavalla tässä menettelyssä varsinaisesti toimitaan, eli tästä pitää saada lisäselvityksiä. Ja sama koskee näitä väliaikaisia toimia. Tämäkin menettely on tarpeen, jotta voidaan harmonisoida tullin toimintaa EU:ssa. Ja me toivomme, että saisimme vähän lisätietoja, täsmällisempiä tietoja näistä soveltamissäännöistä. Sitten Artikla 6 on tärkeä tässä komission ehdotuksessa. Sehän on sääntö, joka koskee tullilaitoksen nykyaikaistamista. Siinä on puhuttu elektronisista välineistä, joita käytetään kaikessa tietojen vähdyssä tulliviranomaisten tai taloudellisten toimijoiden välillä. Tällä tavalla helpotetaan näiden eri tahojen välistä viestintää ja voidaan taata turvallisuus, kun EUn sisällä vaihdetaan tavaroita. Mutta komission ehdotuksessa on mukana poikkeuksia, jotka saattavat vääristää tätä perusperiaatetta. Eli me yritämme pitää huolta siitä, että nämä poikkeukset ovat todellakin poikkeuksia, jotta tämä sähköinen väline olisi yhteinen käytössä oleva väline, No sitten lopuksi vielä kysymys, josta äsken mainitsin, eli tehtävien jako. Tämä on nyt herättänyt paljon keskustelua, ja meidänkin täytyy nyt käsitellä tätä arkaluontoista kysymystä, eli täytäntöönpanosäädökset ja delegoidut säädökset. Eli meidän täytyy syvällisesti tarkastella tätä kaikissa Euroopan, eurooppalaisissa toimielimissä, myöskin täällä Euroopan parlamentissa, meidän täytyy olla hyvin tiukkoja näiden tehtävien jaon suhteen. Meidän täytyy välttää se, että tämä tilanne joutuisi umpikujaan jossain toimielimessä. Lopuksi vielä aikataulusta. Eli meidän on tehtävä näitä muutoksia ennen 24. kesäkuuta 2013. Tässä on myöskin sanottu, että täytäntöönpanosäännöt voivat sitten astua voimaan seuraavan 18 kuukauden aikana, sen jälkeen kun asetus on astunut voimaan, eli 24. joulukuuta 2014. Sääntöjen pitäisi olla vähän joustavampia, Tämän kokemus on meille osoittanut. Eli kun yhtenäistetään tietokonejärjestelmiä, eli kun yhdistetään näitä järjestelmiä, tässä on 30.12.2020. Meidän täytyy ottaa huomioon nämä eri määräajat nimenomaan näiden tietokonejärjestelmien yhdistämisen osalta. Jos me jäämme myöhään näissä kysymyksissä, niin sitten tämä ehdotus on täysin hyödytön, kun otetaan huomioon, millä tavalla informaatioteknologia kehittyy. Ja lopuksi vielä sanoisin, että näissä kysymyksissä, jotka ovat monimutkaisia teknisiä, mutta kuitenkin jotka liittyvät hyvin läheisesti sisämarkkinoiden toimintaan, eli kaikkien Euroopan, eurooppalaisten toimielinten pitäisi toimia näissä kysymyksissä myönteisesti ja rakentavasti, jotta todellakin komissiolta ja neuvostolta saisimme aktiivista kumppanuutta tässä keskustelussa. Ja täytyy myöskin muistaa, että tällä hetkellä me työstämme myöskin tuli kysymyksiin liittyvää rahoitusulottuvuutta. Eli tämä on aika monimutkainen osa työtämme, ja meidän täytyy toimia tehokkaasti, meidän täytyy pitää kiinni näistä määräajoista ja on pidettävä huolta myöskin siitä, että me ruvetaan käymään taisteluita toimijoiden välillä, jotta tämä asia jäisi jumiin, koska tämä kysymys on liian tärkeä, jotta se voisi jäädä jumiin. Ja Dank, Frau Kiitokset, rouva Legrip. Ja seuraavaksi rouva Gebhardt. Äh, Kiitos. Haluaisin äh, pyytää anteeksi kollegani Silvana Raftin puolesta. Hän joutui palaamaan tänä aamuna Kreikkaan, koska hänellä oli siellä tärkeitä tapaamisia ja sen on varmaan helppo ymmärtää Kreikan tilanteen huomioon ottaen. Hän jätti minulle huomionsa, jotka nyt mielelläni välittäisin teille. Tosin hän kirjoitti tämän englanniksi, mutta kun äh, minun englannin kielen taitoni ei riitä tämän lukemiseen, niin yritän nyt kuitenkin puhua mieluummin saksaa. Hän on hyvin iloinen siitä, että tuli kodeksia uudenaikaistetaan. Nythän siitä on tulossa sitten nimeltään unionin tullikoodeksi. Niin kuin viime joulukuun mietinnössä teimme hyvin selväksi, Ymmärrämme, että on suuria ongelmia ajoissa saada tämä unionin tullikoodeksi täytäntöön panon, eli aikataulu vuosi 2013. Siitä joudutaan joustamaan, koska ongelmia on ollut ja myös tekninen sopeuttaminen, jota tarvitaan ja henkilöstön kouluttaminen ja tarvittavat resurssit uuden ähm, elektronisen järjestelmän käyttöön ottamisen äh, suhteen äh, ovat äh, aika vieviä asioita. Toki meidän ei, me vaikka tämän ymmärrämme, niin meidän ei sitä tarvitse hyväksyä, koska kyllähän ennalta jo tiedettiin, että ongelmia voi tulla ja tämä olisi pitänyt ottaa jo varhaisemmassa vaiheessa huomioon. Siksi Rova Rapti pyytää kysymään komissiolta, miksi nyt aivan yhtäkkiä on tullut aivan uusia tietoja tämän unionin tullikoodeksin täytäntöönpanon suhteen. Ja jos hän on oikein ymmärtänyt, niin vuosi 2020 on nyt noussut ehdotuksessa esiin. Ja jos tämä pitää paikkansa, miksi? Ja mitkä konkreettiset syyt johtavat tai ovat johtaneet siihen, että on nyt valittu tämä vuosi 2020? Mehän haluamme huolehtia siitä, että turva, turvallisuustakkeet ovat mahdollisimman korkeat ja että uusi järjestelmä saadaan mahdollisimman pian kuitenkin käyttöön. Euroopan parlamentin käymien neuvottelujen jälkeen hän päädyttiin mahdolliseen käyttöönottopäivään päivään 2016 ja 2016 vuosi on kuitenkin seitsemän vuotta myöhemmin kuin alkuperäinen komission ehdotus ja neljä vuotta myöhemmin kuin ja vuosi 2020 on nyt sitten 17, äh, seitsemän vuotta myöhemmin kuin alkuperäinen komission ehdotus ja neljä vuotta myöhemmin kuin mitä komissio ehdottaa, eli tässä nyt, kuin parlamentti ehdottaa, ja tässä nyt todella viivästys on aika moista. Emmekä halua, että kuluttajien tilanne tässä nyt tulee kyseenalaiseksi, joten haluamme todella konkreettisesti ymmärtää tämän aikatauluehdotuksen, jotta voimme sitä sitten käsitellä. Tässä on koko joukko kysymyksiä, jotka voi arvioida ihan myönteisesti. Esimerkiksi komitologia, menettelyn korvaaminen delegoiduilla säädöksillä sekä mm, sopeuttaminen lainsäädännön kehitykseen ja työhön. Mitä tullikoodeksin täytäntöönpanon tulee, niin mm, nämä aiheet ovat hyvin myönteisiä aiheita. Toki ne täytyy katsoa läpi, jotta niiden vaikutukset äh, ja näiden kauaskantoisuus todella näkyy. Ja näin ollen varmaan valmistellaan, tai Rova Rapti valmistelee myös tarkistuksia. Hän kiittää lämpimästi hyvästä yhteistyöstä Rova Legripin kanssa ja yhteistyöstä tällä alalla ylipäätään. Ja tässä siis se, mitä kollegani Silvana Ratti pyysi minua välittämään teille. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi liberaaleista uh, Ulle Schmidt, olkaa hyvä. Thank you very much, madam. Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi, että olen myöhässä, mutta te olette niin nopeita. Tärkein asia minun mielestäni tässä on se, eikä tätä nyt tässä ratkaista, mutta kuten Rova Gebhard eh, mainitsi, niin tärkein asia on aikataulu. On hyvin vaikea ymmärtää, miksi meidän pitää tätä odotella. Jos komission edustaja on täällä, niin komission pitäisi meille selittää, miksi, miksi näin on. Niin olen, olen pahoillani, että joudun tällä asialla ado, aloittamaan, mutta se on todellakin tärkeä asia mielestäni. Sitten minulla on lyhyitä kysymyksiä. Olen kuullut, että kaikki jäsenmaat eivät ole innostuneita tästä asiasta. Esittelijä mainitsikin sen äsken. Ja ne eivät käytä kaikkia työkaluja, kuten it- ja muuta hyväkseen. Olen kuullut eräistä maista, e, eräistä maista, että näin on. Ehkä te tiedätte tästä asiasta enemmän. Toinen kysymys on sitten tietenkin se, että voisimmeko tehdä jotakin, jotta me voisimme tätä aikataulua lyhentää tai poistaa näitä eh, tyhjiä kohtia. Siis onko kysymyksessä raha, budjetti, mihin, mihin, mitä voisimme tehdä? Kolmas asia sitten on tämä tietojen sähköinen tallennus. Se on artiklan 7 mukaan delegoidussa säädöksissä. Tässä sanotaan, että siinä delegoidulla säädöksillä voidaan tätä tietojen tallennusta säätää. Me viime viikolla puhuimme PNR-järjestelmässä, johon tämä myös liittyy. mikä on näkemys asiasta komissiossa ja neuvostossa, koska tämä on poliittisesti arka asia. Mutta muuten teen mielelläni yhteistyötä kanssanne. Tämä on tarpeellinen teksti, mutta vahinko on, että aika on mennyt näin paljon. Ja, Kiitos, Ulle Smith. Tällä välin komissio on saapunut paikalle ja tähän astiset puhujat ovat kaikki kyselleet, miksi tämä aikataulu on näin venynyt. Ehkä voitte vastata tähän kysymykseen. Sitten seuraavat varjoesittelijät, nimittäin vihreiden varjoesittelijä. Olettaisin, että vuorossa on Rova Ryyle. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Olen samaa mieltä kuin Schmidt. Eli minäkään olin hiukan huolissani tästä muutetusta aikataulusta. Mutta mitä tulee tähän vaihtoon, niin siitä haluaisin kysyä, onko tässä kysytty tietosuojavaltuutetun kantaa. Meillä on IEMin kanssa ollut aina ongelmia ja myöskin standardisoinnissa on ongelmia näissä kysymyksissä ja olisi hyvä, jos nyt ajoissa ottaisimme yhteyttä tietosuojavaltuutettuun. Mielestäni komissio on tässä toiminut puutteellisesti. Dankeschön. Kiitos puheen. Kiitos. Onko vielä muita esittelijöitä? Onko täällä kollegoita, jotka haluavat puhua? Jos ei, niin komissio voi antaa vastauksensa nyt. Merci. Kiitos, puheenjohtaja. Aluksi haluaisin pyytää anteeksi, että tuli näin myöhään, mutta en tiennyt, että työt etenisivät näin nopeasti. Minä itse asiassa kuulin vain viimeisen kohdan, jonka e, e, varjo esitteli, että tässä sanoivat, että vali, valitettavasti minä en ole kaikkia kysymyksiä kuullut, joten en voi vastata. Mutta minulla oli esitys valmisteltuna asiasta tähän asiaan ja sen voisin esittää, mutta miten te puheenjohtaja, sopiko tämä? Ehkä tämä minun esitykseni antaa jotain lisävalaistusta niihin kohtiin, joita esittelijä on ottanut esille ja nimenomaan tähän sähköiseen tullikoodeksin käyttöottoon uudessa muodossaan. Ehkä minä teen tämän kuitenkin englanniksi, koska se oli alun perin englanniksi kirjoitettu. Me lähdemme olemassa olevasta eh, eh, asetuksesta vuodelta 2008 liikkeelle. Ja tässä on, on tämän tuulikoodeksin uudistamisesta kysymys. Teillä on nyt tämä ehdotus edessänne ja sen tarkoituksena on eh, muotoilla asetus uuteen malliin. te tiedätte, että kolme pääsyytä tähän ehdotukseen ja, ja uuteen muotoon ovat eh, sellaisia, jotka liittyvät varjoesittelijöidenkin puheenvuoroon. Me havaitsimme nimittäin, että jos meidän pitäisi soveltaa tätä 2008 eh, asetusta eh, vuoden 2003 vuoden jälkeen, niin huomasimme, että että tässä kun olen paperittomaan kauppaan siirtymässä, niin tämä ei onnistuisi. Ja siksi me tarvitsimme hyvän lisää aikaa. Me kaikki toimijat, taloudelliset toimijat ja jäsenvaltiot miettivät sitä, että minkälaista IT-puolella pitäisi tehdä, minkälaista uudistusta ja koska. Ja toinen asia sitten tietenkin oli se, että tässä oli mahdollisuus toteuttaa komission sitoumus, jonka mukaan asetuksen pitäisi olla yhdenmukainen muun lainsäädännön kanssa ja perussopimusten kanssa, jossa puhutaan delegoiduista säädöksissä. Ja sitten viimeiseksi se työ, mitä on 2008 jälkeen tehty tässä koodeksin täytäntöönpanossa, ja kaikista näissä prosesseissa, joita katsoimme, niin havaitsimme, että olisi, oli tarpeen tehdä tiettyjä tarkennuksia eräisiin määräyksiin, jotta ne olisivat tehokkaita ja käyttökelpoisia. Minä haluaisin myös mainita erään asian, koska komissaari Shemetan ja tämän valiokunnan puheenjohtajan kanssa ja myös siinä tietenkin oli neuvoston puheenjohtaja mukana. Kun me katsomme näitä, näitä aikatauluja ja kiireellisyyttä, meillähän oli tietyt määräpäivät, jotka olivat tiedossa 2013 vuonna. Se, että e, saavuttaisimme tavoitteemme, niin oli hyvin tärkeää, ettei avata Pandoran lipasta eikä anneta periksi sille houkutukselle, että puututtaisiin sellaisiin eh, modernisointiasioihin, joita ei tarvittu. Komission puolelta me halusimme tämän uuden lainsäädännön toimivan parhaalla mahdollisella tavalla. Komissio oli tietenkin tyytyväinen siihen, että tätä tukivat parlamentin päätöslauselma syyskuusta 2011. Jos katsotaan ehdotuksen ensimmäistä osaa, niin on, on tärkeää, että tätä lykätään, tätä täytäntöönpanoa siihen, siitä mieltä olivat kaikki. Ei tietenkään mihinkään ikuisuuksiin asti, vaan sillä tavalla, että saataisiin eh, eh, oikeat eh, tavat tunnistaa näitä asioita ja kehittää IT-järjestelmiä. On suunniteltu, että siitä päivästä lähtien, kun uusi asetus astuu voimaan, täytäntöönpanon pitäisi tulla 18 kuukauden kuluessa. Tämä tietenkin tarkoittaa sitä, että komission päätökset astuvat voimaan myös sillä hetkellä. Asetuksen pitäisi olla siis täytäntöön pantu 18 kuukauden kuluessa sen siitä päättämisestä ja se tarkoittaa tietenkin, että IT-puolella ei ole aikaa järjestää ja kehittää kaikkia niitä IT-järjestelmiä, joita tarvittaisiin sitten kertaiskulla. Jotta täytäntöönpano onnistuisi ja tämä it kehittäminen onnistuisi, Eh, niin tälle suunnitelma on sitä varten laadittu ja se on aivan loppuvaiheissaan jo menossa. Tässä me tarkastelemme sitä, että mikä kehitystarve on. Ei ole pelkästään eh, kysymys eu tasosta, vaan myös siitä tasosta, mm, eli talouden toimijoista ja järjestelmän käyttäjien tarpeista. Tämän täytyy olla mukana liitteenä tähän monipuoliseen strategiasuunnitelmaan, joka hyväksytään ja mikä on tar- minkä on tarkoitus tämän päätöksen täytäntöönpanoa helpottaa vuodelta 2008. Kuten te voitte havaita, artikla 17 ja kappale 1 on sellainen, että komissio ehdottaa siinä, että tullikoodeksia varten on hyväksytty työohjelma, johon osallistuvat jäsenvaltiot komitologiapäätöksen mukaan, ja tällä on tarkoitus avata tietä sille, että saadaan lainsäädäntö hyväksyttyä ja väliaikaismääräykset. Meillä on tässä siirtymäkausi, jossa askel askeleelta mennään eteenpäin niin tässä on tähtäimessä ensimmäinen ensimmäistä 2020. Ja me suunnittelemme myöskin rahoitusta tulevan fiskusohjelman kautta näille järjestelmille. Sitten toinen asia on sellainen, että tietenkin komissio katsoo, että perussopimusten mukaan delegoidut säädökset ja muut määräykset ovat yhdenmukaisia. Meidän täytyy katsoa, mitä, eh, mitä asetuksia on ja, ja miten voidaan soveltamisala määritellä. Ja minkälaiset valtuudet eh, komissiolle annetaan. Pitää seurata, että määräykset ovat yhdenmukaisia. Ja se, että lisää valtuuksia ollaan eh, suunnittelemassa, niin se helpottaa täytäntöönpanoa. Nämä tarkistukset, joita ehdotukseen tehdään, nehän ovat sellaisia e, asioita, jotka ovat jo käyneet ilmi parlamentin mietinnössä ja päätöslauselmaehdotuksessa. Monet näistä asioista tuovat parannusta. Voisin tässä viitata erity, erityisesti e, tullimenettelyihin mm, näihin tietojen säilyttämiseen, taloudellisten toimijoiden tilanteeseen ja yhteistyöhön ja eräisiin muihin teknisiin seikkoihin. Tässä on tietenkin uusi teksti ja e, täällä on vähän erikoinen tapa ollut tehdä tätä uutta dokumenttia. Ja se, että tämä uudelleen kirjoitettiin tällä, tällä tavalla, niin se oli päätös. Ja, ja tietenkin komissio halusi, halusi katsoa niitä os, osioita, jotka olivat muuttuneet. No sitten lopuksi komissio päätti auttaa parlamenttia ja neuvostoa näiden työ kalujen löytämisessä. Täällä on tällainen taulukko laadittu, mutta meillä on myöskin asiakirja, joiden avulla voidaan identifioida näitä muutoksia ja muutosten tarvetta. Työasiakirjassa on kuvattu sitä tapaa, jolla me lähensimme tekstiä Lissabonin perussopimuksen kuten mainitsin, niin meidän täytyy suunnitella tietotekniikkakysymyksiä ja tällainen tietotekniikan kehitysprojekti onkin meneillään tukemassa tätä koko prosessia. Mitä komissio nyt tällä uudella tekstillään ehdottaa? Tässä on, tulee olemaan uudet soveltamispäivämäärät tällä asetuksella – on suuri työohjelma, jossa siis kuvataan IT-kehitystä ja jossa on myöskin eh, määräykset mukana lainsäädännön kannalta. Sitten katsotaan perussopimuksia ja sitä, että kaikki on perus, eh, perussopimusten mukaisia, erityisesti artiklat 290 ja 91. Me yritämme tämän kiinnittää niihin asioihin, joita tarvitaan tavoitteiden vuoksi. Ja olemme ottaneet 2008 asetuksesta tarvittavat osat mukaan. Kiitos. Ja, vielen Kiitos. No tässä saatiin jokunen selvennys, mutta minä tarttun nyt vielä tähän kysymykseen siitä, että oletteko kysyneet tietosuojavaltuutetun mielipidettä. Tämä kysymys nousi tällaisiin ennen kuin tulitte. Ehkä voin avata keskustelun vielä lyhyesti. Aikaahan meillä on. Onko teillä vielä lisäkysymyksiä komissiolle? Ei? No niin. Ehkäpä jos komissio vielä voisi tähän tietosuojavaltuutettu kysymykseen ottaa kantaa. Oui, merci, je pense que... Kiitoksia. Te ilmeisesti viittaatte nyt siis tietosuojavaltuutettuun. Kyseessähän uudelleenlaatiminen, ja kun ajatellaan tietosuojakysymyksiä ja IT-järjestelmiä, tietokonejärjestelmiä, se ei muuta mitään verrattuna alkuperäiseen ehdotukseen, ja emme katsoneet, että muodollinen konsultaatio olisi tarpeen muuta kuin pannaan täytäntöön tätä uutta uudelleen laadittua asetusta, niin silloin pitää kehittää erityisiä järjestelmiä ja erityisiä tietokantoja ja komission säädökset, joissa määritellään näitä järjestelmiä, toimitetaan sitten etukäteen tietosuojavaltuutetun arvioitavaksi. Kiitos. Also, Dankeschön. Ähm. Hyvä, kiitoksia. Rovale Grip. Ei tarpeen. 30. toukokuuta on seuraava keskustelu valiokunnassa tähän aiheeseen liittyen ja 20. Ne, ei kun 17. syyskuuta mietintöluonnoksesta keskustellaan. Hyvä. Sydämelliset kiitokset. Tämä esityslistan kohta on nyt käsitelty. Sitten viimeinen esityslistan kohta komissio on kiitettävästi paikalla. Me olemme tässä hiukan etuajassa. Ja nyt todellinen huippuhetki työssämme, hyvät naiset ja herrat, eli Euroopan sisämarkkinoiden 20-vuotisjuhla. Ja nyt saamme nauttia komission esityksestä. Sandra, il il se, il se mettre là. Bitte? Yes, darum, darum habe ich es äh, gemerkt. Niin, tosiaan. Meidän täytyy vielä tottua äh, siihen, että nämä meidän torstain aikatauluumme. Meidän täytyy vedota kaikkiin myös itseemme, että tämä uusi torstai torstai-kokoontuminen ei johda mihinkään tyhjien tuolien politiikkaan. Emme ole tähän tottuneet, emmekä tätä myöskään itse toivoneet, mutta tämän vuoden loppuun asti tämä valiokunta kokoontuu torstaisin valitettavasti. Mutta me tämän komission viestin nyt sitten välitämme tietenkin eteenpäin muille jäsenille. Komission edustaja, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairman. Um... Kiitoksia, puheenjohtaja. Ja kiitos IMKO-valiokunnalle siitä, että saimme tilaisuuden lyhyesti esitellä yhden hankkeen, jota nyt ajamme Euroopan sisämarkkinoiden 20-vuotisjuhlan puitteissa nimittäin tämä sukupolvi 92-hanke. Syksyllä erityisesti komissio yhdessä parlamentin kanssa toteuttaa koko joukon toimia juhliakseen sisämarkkinoiden 20-vuotisjuhlaa, eh, yhtenäismarkkinafoorumin seurantaa ja on tärkeää tässä nyt tuoda esiin, että paitsi että tässä nyt juhlitaan sisämarkkinoita, niin näytetään kansalaisille, miten tärkeä väline sisämarkkinat on myös Euroopan talouden suhteen, että siihen saadaan puhallettua uutta henkeä. Ei tässä nyt 20-vuotisjuhla ole yksinomaan nostalgiaa tai sitä, että onnittelemme itseämme tästä hienosta saavutuksesta, ei vaan pikemminkin meidän on katsottava kohti tulevaisuutta ja tämä sukupolvi 92, eli tämän päivän nuoret aikuiset, mitä mieltä he ovat sisämarkkinoista, miten siihen suhtautuvat? No niin, sieltä tuli seuraava kalvo. Eli äh, kampanjamme tavoite on tietenkin muistuttaa äh, saavutuksista, mutta myös se, että näiden äh, nuorten aikuisten odotuksiin sisämarkkinoiden toiminnasta vastattaisiin. Ennen kuin puhun tästä sukupolvi 1992 hankkeesta ja minkä panoksen te voitte siihen antaa, voisin ehkä lyhyesti kuvailla eri toimia. Jos lähdette alhaalta vasemmalta, meillä on erilaisia julkaisuja, niin paperijulkaisuja kuin nettijulkaisujakin, eli ennen ja jälkeen, mikä on muuttunut. Ja sitten tietenkin se, mihin parlamentti on meitä muistuttanut, eli ihan käytännön äh, saavutukset. ja Sitten 15. lokakuuta yhtenäismarkkinaviikko äh, kansallisvaltioissa, mutta myös 15. lokakuuta viikko täällä Brysselissä. Ja on mukavaa, että parlamentti on äh, juhlallisuuksia varten tarjonnut meille täysistuntosalin käyttöön syyskuussa sitten tämä 1992 sukupolvi. Sitten meillä on toimittajille seminaareja. Olemme olleet yhteydessä myös Euroopan parlamentin yksikköihin, jotta kesä, lokakuussa järjestämme erilaisia seminaareja, jotka keskittyvät äh, sisämarkkinoihin ja haluamme tietenkin, että myös MEPit osallistuvat tähän. Meillä on myös joitain äm, sisämarkkinoita toimia. Äh, tämä säädös, joka hyväksytään äh, tässä ennen kesää vielä ja joka sitten esitellään. Seuraavassa kuvassa näette mm, tämän aikataulun. En ehkä käy sitä läpi sen tarkemmin, mutta nyt siirryn käsittelemään tätä sukupolvi 92. Mennäänpä sitten seuraavaan kuvaan jo. Sukupolvi 92 käynnistettiin tämä hanke kaksi viikkoa sitten, eli ollaan tässä ihan alussa. Tämä kilpailu Kyseessä on siis kilpailu, joka kerää uusien tai nuorten sukupolvien käsityksiä, nuorten aikuisten käsityksiä sisämarkkinoista ja näiden toiminnasta. Ja sitten 15. lokakuuta alkavalla viikolla julistetaan voittajat. Kyseessä on siis kaksikymppisille tarkoitettu kilpailu, eli vain vuonna 1992 syntyneet ihmiset voivat osallistua. No koko joukko muita, esimerkiksi ne, jotka ovat syntyneet 91 tai 93, eivät voi osallistua, jäävät tässä ulkopuolelle, varmaan olisivat kiinnostuneita. Mutta me haluamme nyt todella keskittyä näihin vuonna 1992 syntyneisiin ihmisiin, 20-vuotiaisiin. Useimmat meistä olemme syntyneet huomattavasti aikaisemmin kuin tämä vuosi, mutta tämä kilpailu on siis nyt tavoitteen, tavoiteryhmänä ovat paitsi opiskelijat, koska monet parikymppiset ovat opiskelijoita, mutta yritämme myös etsiä esimerkiksi 20-vuotiaita yrittäjiä Euroopasta tai löytää ihmisiä, jotka ovat juuri aloittaneet ammattiurallaan. Ja myös työttömät nuoret halutaan osa, mm, osallistaa tässä työssä. Sitten tavoitteena on kokemuksien kerääminen eri tavoin. Halutaan äh, luoda tietoisuutta nuorten keskuudessa, mutta paitsi tietoisuutta mahdollisuuksista, myös ottaa heidät mukaan työhömme. Mitä puutteita äh, sisämarkkinoilla vielä on? Haluamme tunnistaa nämä puutteet ja esteet sisämarkkinoilla, ihan käytännön esteet, ja että minkälaista uutta politiikkaa ehkä tarvittaisiin ja lokakuussa haluamme jatkaa keskusteluja sisämarkkinoista juuri tältä pohjalta tämän ö, äh, nuorten parikymppisten yhteisön kanssa. Meillä on todella erilaisia tapoja, äh, eri välineitä, miten nuoret voivat osallistua, kirjoittaa artikkelin tai piirtää sarjakuvia tai äh, tehdä videon nettiin debattiin. Mm, osallistua voi hyvin monella tavalla ja kyse on paitsi kilpailusta myös luovuudesta. Haluamme todella löytää kaikkein luovimmat, kekseliäimmät ehdotukset sosiaalisessa mediassa, kampanjoimme ja keskitymme sisämarkkinoiden substanssiin sisältöön ja haluamme kuulla nuorten aikuisten visioita, ajatuksia sisämarkkinoista. Keskitymme koulutukseen, kansalaisuuteen, työhön, yrittäjyyteen, kulttuuriin, teollistekijänoikeudet muun muassa, copyright-oikeudet, kuluttajat ja ympäristö. Aivan varmasti myös digitaaliset sisämarkkinat, nettikauppa ja siihen liittyvät esteet. Varmasti nämäkin tulevat esiin. Me tulemme mainostamaan tätä kilpailuja sosiaalisessa mediassa luonnollisesti, mutta myös mentorien kautta. Meillä on koko joukko mentoreita, kokeneita henkilöitä, jotka ovat lähemmäs kolmekymppisiä, luovat uraa, joilla on kokemusta erilaisista luovista toimista. He voivat auttaa näitä nuoria. Meillä on myös kumppaneita, yksityisiä kumppaneita, kansalaisjärjestöjä, jotka nekin voivat levittää sanaa ja saada ihmisiä osallistumaan tähän. Sitten muun muassa Nuoret liikkeellä, merkittävää nuoriin liittyvä aloite. Siltä pääosastolta on tietenkin mukana. Ja sitten meillä on äh, tällainen tuomaristo, joka keskittyy tähän, äh, tähän kilpailuun ja on tietenkin sitten myös äh, sisämarkkinan viikolla mukana. Ja varmasti Euroopan parlamentin täysistuntosalikin saa aivan uutta energiaa, kun kaksikymppiset tulevat keskustelemaan poliitikkojen kanssa siitä, mitä mieltä ovat sisämarkkinoista ja mitä odottavat sisämarkkinoilta seuraavien 20 vuoden aikana. Palkinnot. Yksi tärkeä osa ovat tällaiset harjoittelupaikat. Me haluamme tämän kilpailun kautta myös paitsi kertoa, että kuka nyt on tehnyt parhaan videon, niin auttaa näitä nuoria eteenpäin urallaan tai uran alkuaskeleilla esimerkiksi antamalla heille harjoittelupaikkoja. Sitten vielä viimeinen kuva, mitä MEPit voivat tehdä, mitä te voitte tehdä, mitä Euroopan parlamentti voi tehdä. Tietenkin voitte nettisivun kautta tätä mainostaa ja puhua omille äänestäjille. Ne teillä on varmaan paljon vaalipiireissä ne yhteyksiä yliopistoihin tai muihin nuorten tahoihin. Te voitte vaikka tarjota harjoittelupaikkaa, näitä tulee korkeintaan 20, ja sosiaalisessa mediassa voitte käyttää näitä välineitä hyväksenne, levittääksenne sanaa tästä hankkeesta. Ja tietenkin julkaisuja, voitte mainostaa tätä myös eri julkaisuissa, joita toimitatte. Eli komissio, parlamentti ja myös jäsenvaltiot voivat todella nyt yhdessä vedota tähän yleisöön, jonka usein unohdamme, kun puhumme sisämarkkinoista. Ja hehän ovat kaikkein tärkeimpiä, koska hehän ovat sisämarkkinoiden tulevaisuus. Ja tietenkin, jos teillä on kysymyksiä, mielelläni vastaan. Ja nyt kiitän huomiostanne. Ja, ganz herzlichen Dank. Ähm. Sydämelliset kiitokset. Olipa mukavaa, että näin varhaisessa vaiheessa kuulemme tästä hankkeesta. Parlamentillakin taitaa olla työryhmä joka yhdessä teidän kanssa ne valmistelee muitakin ehdotuksia tähän liittyen. Vaikka te olitte varsin pidättyväinen eh, sanavalinnassanne, niin eh, mielestäni on kyllä hienoa, että myös nämä saavutukset viimeisen 20 vuoden ajalta nostetaan esiin erityisesti nyt, kun erilaisia puomeja ollaan taas eh, laittamassa tiellemme. Ja nyt todella avaisin keskustelun. EPP, olkaa hyvä. Ich wollte der Reihe nachmachen. Ajattelin mennä poliittisten ryhmien järjestyksessä vai kauneusjärjestyksessäkö? Um, uh, generation 92. Sukupuoli 92. Pidin tästä harjoitteluajatuksesta pidin tästä ajatuksesta ja ymmärrän, että meillä pitää olla tiivistä yhteistyötä. En tiedä, tarjotteko tekin myös harjoittelupaikkoja. Me kyllä tarjoamme. Ai, hekin. Selvä. Mutta ehkä voisimme yhdistää voimamme ja siitä saataisiin lisäarvoa, jos mekin tarjoisimme harjoittelupaikkoja. Näin voisimme saada nämä ihmiset liikkeelle, jotka ovat parikymppisiä. He saataisiin tällä tavalla mukaan tähän kilpailuun joka käsittääkseni te haluaisitte, että se on näiden tapahtumien ytimessä, joita täällä järjestetään. Eli silloin meillä olisi täällä paljon energiaa, nuoria ja uusia ajatuksia. Eli tämän halusin sanoa. Eli jos yhdistämme voimamme tässä kysymyksemme, kysymyksessä ja saamme kollegamme aktivoitua, niin toivottavasti se sitten herättää ihmisiä. Ja meidän täytyy mainostaa tätä. Tästä sukupolvi 92 ei ole vielä puhuttu paljon netissä tai muuallakaan. Eli meidän täytyy valtavasti mainostaa tätä, jos haluamme saada vastauksia näihin kysymyksiin. Kiitoksia, no. Kiitos, puheenjohtaja. Minunkin mielestäni tämä on hyvin vaikuttavaa, mitä tehdään. Minä haluaisin kollegani Louis Gregin puolesta pyytää anteeksi, koska hän ei ole päässyt paikalle, kun hän on kipeä. Hänellä olisi varmaan ollut tästä asiasta paljon sanomista, kun hän on sitä paljon miettinyt. Minäkin olen eh, miettinyt eh, tätä asiaa ja ajatus on todella hyvä. Minä kuitenkin, eh, jos kaksi nuorta saavat harjoittelupaikan, niin ne he voivat tehdä näitä instituutioissa eikä yrityksissä, koska yrityksethän huolehtivat omista harjoittelijoistaan. Meillä on syytä huolehtia Euroopan politiikasta ja se sujuu tietenkin parhaiten täällä omassa organisaatiossa. Sitten minulla on täydentävä kysymys 15.10. määräpäivä. Ja tässä on siis suunniteltu jotain tapahtumia ja olemme e, iloisia, että täysistuntosali on käytössä. Olin ajatellut jotakin tällaista yhteistä tilaisuutta, mutta tähän mennessä tämä sanamuoto on vähän epäselvä. Meillä on siis yhteinen tilaisuus ja suuressa täysistuntosalissa, mutta mitä sinne on sitten suunniteltu? Siitä en ole kuullut mitään. Minua kiinnostaa kovasti se nimittäin olisi yksi asia, jolla nuoret ihmiset voitaisiin sitouttaa. Jos nyt oikein olen tämän eh, ymmärtänyt, niin tässä on ajateltu jotakin muuta. Ja miten nämä asiat nyt eh, liittyvät eh, toisiinsa, se on tällainen kysymys, johon haluaisin vielä vastauksen. Toiseksi, miksi me emme nuorisoparlamenttia järjestä tästä aiheesta? 20-vuotiaille. Sehän olisi silloin vähän suurempi tilaisuus ja nuoret voisivat tällaisessa parlamenttikontekstissa vaihtaa näkemyksiään. Se olisi ehkä parempi tapa. Meillä on sitten webstream-mahdollisuus ja tällä tavalla me saisimme ulkopuoleltakin nuoret mukaan osallistumaan. Ja tällä tavalla luultavasti saisimme tämän piiriin paljon enemmän nuoria kuin se, mitä komissio alun perin on ehdottanut. No, tänä aamuna, kun luin päivän lehteä, niin minä törmäsin kiinnostavan asian. Baden-Württembergissä eh, oli 60-vuotis juhlapäivä osavaltioparlamentissa. Ja tämän tärkeiden vieraiden ohella oli kutsuttu kolme nuorta paikalle. Ja haluttiin kuulta heiltä, mikä heidän mielestään Baden-Württemberg on. No se voisi olla jotakin sellaista, mitä 15.10. voitaisiin myöskin ajatella. Tämä artikkeli oli, oli minusta kiinnostava ja eräs juristi Julian Rapse sanoi, että eh, nuorten sukupolvien näkemys on Eurooppa eikä tällainen alueellinen ja paikallinen rajojen veto ei, ei ole heidän maailmansa. No to, siis heitä oli kolme ja kaksi muuta on sanonut, että Baden-Württemberg on kaunis, mutta Eurooppa on vielä hienompi asia. Eli tällainen, tällainen asia tällä tavallakin voidaan ajatella. Ah, Thank you, Chair. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni tämä on hyvä ajatus nyt talouskriisin aikana keskittyä sisämarkkinoihin ja luoda lisää työpaikkoja, koska se on tarpeellista. Me tarvitsemme myöskin talouskasvua, joten mielestäni tämä on nyt oikea hetki mainostaa sisämarkkinoita. Pidin tästä sukupolvi 92 ajatuksesta. Se on ihan hyvä, mutta kuinka monet ihmiset sitten saavutetaan tätä kautta? Kuinka paljon kaksikymppisiä on Euroopassa ja kuinka moni tähän sitten reagoi? Meillähän ei ole suoria yhteyksiä kouluihin tai yliopistoihin. Meillä ei ole mainoksia tv jotta saisimme yhteyden suureen yleisöön. Sosiaaliset tiedotusvälineet ovat ihan hyviä, mutta en itse kyllä käytä niitä. Mutta tällä hetkellä monet eivät niitä käytä. Ja kuinka monet ihmisistä voidaan saavuttaa tällä tavalla kuin kuvailtiin. Kuinka paljon kaksikymppiset tietävät sisämarkkinoista – on hienoa, että ne ovat parikymppisiä, mutta kaikki vierailijaryhmät, jotka tänne tulevat, valtaosa heistä ei edes tiedä, mikä ero on komission jäsenellä ja Euroopan parlamentin jäsenellä. Eli tästä syystä voisi olla ihan hyvä, jos otamme yhteyttä nuoriin ja pyydämme, että he vähän tutkisivat asioita, ottaisivat yhteyttä esimerkiksi Eli nuoret vaikka haastattelisivat ihmisiä, jotka ovat, syntyivät niihin aikoihin, kun EU syntyi, koska heillähän on paljon sitten kokemusta näistä asioista. Sitten on hyvä, että luodaan uusi tulevaisuus. Ehkä voimme miettiä jonkinlaista manifestoa, miltä Eurooppa näyttää vaikkapa vuonna 2070. Näin voitaisiin tehdä. Eli luovat ihmiset voisivat pohtia tätä. Se on ihan mahdollista. Ehkä EU tai siihen aikaan enää ole olemassa. Näin minä veikkaan. Ja sitten viimeinen kysymys. Onko jäsenvaltioissa mitään tapahtumia vai onko tämä vain internetissä järjestettävä tapahtuma? Kiitos. Nächste Gruppe, die Grünen. Seuraavaksi vihreät eivät ole paikalla. Muita puheenvuoropyyntöjä kollegoilta. Rouva Hanslik, olkaa hyvä. E, ja Kiitos puheenjohtaja. Minä olen aivan samaa mieltä kuin äskeiset puhujat. Minusta kuitenkin tästä puuttuu eräs asia mielestäni. Me Euroopan parlamentaarikot, meidän täytyy myös olla mukana tässä tapahtumassa. Meillä on hyvin paljon kontakteja omilla alueillamme eh, akateemisiin piireihin, yrittäjiin. Ja se, e, että kun tästä tätä mietin, niin täällä ei viitata myöskään sisämarkkinavaliokunnan jäseniin, koska meilläkin on oma paikkamme siinä. Minä voisin, haluan nyt vedota teihin komission edustajat. Jos me saisimme tämän e- esityksen, niin voisimme miettiä sitä, kuinka voimme omalla alueellamme saada kontaktin kaksikymppisiin ja miten me voisimme e, saada heidät mukaan tähän kilpailuun. On hyvä ajatus mobilisoida 20-vuotiaat ja Toni on aivan oikeassa siinä, että nuoret eivät tiedä, mikä Euroopan unionikaan on aina. Ja tietenkin sisämarkkinat on vielä tuntemattomampi eh, käsite, mutta minä tuen koko tätä hanketta. Halusin vielä, kun te kohta saatte tilaisuuden vastata, niin esittää yhden kysymyksen. Yksi kollegoista viittasi siihen, että TV-mainonta jäsenvaltioissa voisi olla hyvä. EU-komissio e, mainostaa esimerkiksi maitoa ja kukkia ja ties mitä muutakin, joten ehkäpä voisimme mainostaa myös tätä sisämarkkinoiden 20-vuotisjuhlaa, kertoa saavutuksista ja kertoa, että aiomme jatkaa. Ehkäpä työryhmälle voi sitten tämän asian välittää. Toni vielä lyhyesti. Because it's perhaps wise... Ehkä olisi hyvä, että jäsenvaltiot saisivat tukia ja että niiden olisi pakko käyttää pieni prosenttiosuus siitä TV-mainoksiin sen sijaan, että käytetään EU-lippua mainoksena ja sanotaan, että tämä on EUn saavutus. Koska jos heidän on pakko tehdä niin, itse olin taiteilija ja kaikissa julkisissa rakennuksissa todettiin, että yksi prosentti pitää sijoittaa patsaisiin ja maalauksiin. Se oli taiteilijoille hyvä. Eli tämä olisi hyväksi taiteilijoille ja EUlle. Also. Niin meillä on Saksassakin. Kiitos. Ja sitten komissio. Ennen kuin vastaatte, niin Rosalla oli vielä jotain. Once again to those... Anteeksi, minä vielä näihin harjoittelujaksoihin palaan. Komission on tietenkin hyvin vaikea ehdottaa harjoitteluja parlamentin sisällä. Ehkä me voisimme parlamentaarikoilta pyytää, että he laatisivat, laatisivat luettelon näistä harjoittelumahdollisuuksista. Tällaista eh, yhteistyötähän tarvitaan. Tämähän on yhteinen tapahtumamme. Ja, Herr Dering, it's our common event. Niin, herra Dering, tämähän on tällainen yhteinen tapahtuma. Olkaa hyvä. Kiitos. Ja kiitos näistä kysymyksistä. Voin nyt selventää vielä joitain asioita ja ottaa tietenkin myös evästykseksi näitä teidän ajatuksianne, jotta voimme parantaa ehdotusta vielä. Mitä tulee tähän mainontaan, niin me olemme käynnistäneet tämän sosiaalisen median kampanjan ja eh, tässä mepeillä voi varmasti olla erittäin rakentava rooli. Tuleeko TV-mainoksia? Voimme katsoa asiaa. Se on erittäin kallista, eli täytyy katsoa budjettia. Mutta kuulin tässä kyllä erittäin nämä eh, hyödyllisiä ehdotuksia eri mahdollisuuksista ja nämä ehdotukset vien luonnollisesti eteenpäin. Me teemme kovasti työtä juuri kumppanien kanssa. Tällä hetkellä meillä on eh, lähes 200 kumppanijärjestöä mukana ne ovat maaseudun nuorisoliittoja, opiskelijajärjestöjä, yliopistojärjestöjä, eri alojen järjestöjä, opiskelijat esimerkiksi lääketieteen alalta tai insinöörit tai niin edelleen. Ja tietenkin olemme myös yhteydessä työllisyysviranomaisiin, nuoriso työllisyyttä tukeviin viranomaisiin ja niin edelleen. Ja me todella toimimme sellaisten järjestöjen kautta, Ähm, joihin kuuluu juuri nuoria aikuisia nuorisoa. Ja näin uskomme, että äh, saamme tämän yhteisön äh, tähän taakse. Meillä on todella tämä yhteistyöryhmä, jos myös Euroopan parlamentti on mukana. Äh, kaksi päivää sitten järjestimme kokouksen. Ja tämä on todella siis yhteinen toimia. Tietenkin tämä palkintoseremonia. Totta kai nuoret ovat mukana. Haluamme tästä hyvin dynaamisen, hiukan epätavallisen ää, tapahtuman, joka ei ole ollenkaan sen kaltainen kuin komission tapahtumat yleensä. Ja jos esimerkiksi Baden-Württembergissä näin toimitaan, niin meidän täytyy tietenkin saada tätä tietoa ja viisautta käyttöön. Monet nuoret eivät tiedä mitään sisämarkkinoista, se on ihan totta, heitä on pari miljoonaakin. Eli pari miljoonaa nuorta, jotka eivät tiedä sisämarkkinoista yhtäkäs mitään. Hmm. Ja kyllä tämä hanke vaatimattomin ponnistus ajatteluin pyrkii tietenkin että tätäkin asiaa ajamaan, mutta emme halua yksinomaan luennoilla heille siitä, mitä sisämarkkinat ovat, vaan pikemminkin haluan, haluamme heiltä ideoita. Ja ju, kyllä harjoittelut, äh, erilaiset yritykset, vaikkapa mediayritykset, jotka voisivat houkutella nuoria, ja jos Euroopan parlamentti olisi myös mukana harjoittelupaikkoja luomassa, niin sehän olisi suurta plussaa olen aivan varma sitä, että lähikuukausina yhteistyö tulee sujumaan vallan mainiasti. Kiitos. Ja, vielen dank. No niin, kiitoksia. Huomasitte, että täältä tuli koko joukko ajatuksia teillekin mukaan ja minä oletan, että joka tapauksessa valiokunnassa keskustellaan aiheesta vielä ennen kesätaukoa. Näin minä ainakin olettaisin. Ja 15. lokakuuta ennen tätä aivan varmasti annamme vielä merkittävän panoksen sydämelliset kiitokset. Ja? Tony. Toinen. Thank you. Normally... Kiitoksia. Yleensä määrittelemme määräajan tarkistuksen jättämiselle. Voitaisiinko samoin toimia tässä? Tony. Mm, niin, toinen, meillähän on työryhmä, jossa varmaan joku liberaalistakin on mukana. Ja tuo työryhmä käy sitten ajatustenvaihtoa komission kanssa yhtäältä näin. Ja sinähän olet työryhmässä mukana. Ja aivan varmasti työryhmä tulee ennen kesätaukoa vielä kokoontumaan. No niin, hyvä. 8. toukokuuta koko päivä. Tiistaina meillä on seuraava kokous. No niin, ja nyt oikein mukavaa torstai-iltapäivää.